Dear colleagues, the first point in the... Kollegat, ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla on Euroopan viimeaikainen lausunto 10 000 kadonneista maahanmuuttajalapsesta, kuten tiedätte. Tämä on ollut esillä monissa sanomalehdissä ja sen takia kannattaa järjestää keskustelua tästä aiheesta tänään valiokunnassamme. Kutsumme tänne vieraita. Paikalla on Euroopan edustaja herra Neumann. Ja sitten perusoikeusvirastosta rouva Dimitropulu. Ja sitten kansanjärjestö Missing Children Europein edustaja rouva Moraalis. Joten toivotan teille kaikki tervetulleeksi. Kiitos kun tulitte kokoukseemme. Ensin puheenvuoron saavat kolme vierasta. Pyydän heitä pitäytymään noin 8-10 minuutissa kukin. Ja sitten avaamme keskustelun. Toivottavasti meillä on riittävästi aikaa syvällisen keskustelun. Ensinnäkin annan puheenvuoron Euroopan edustajille. Herra Noiman, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Viime kuukausi on ollut kaksi kertaa, jolloin olisin halunnut järjestömme olevan väärässä, kun se arvioi tilanteen. Ensimmäinen tapahtuma, kun pääjohtajamme totesi, että seuraava terrorismi-isku Euroopassa on lähellä ja vain kaksi kuukautta tämän jälkeen ne tapahtuivat täällä Brysselissä. Toinen kerta oli silloin, kun Europol totesi julkisesti tammikuussa tänä vuonna, että kadonneiden lasten ongelma on todellinen ja kolme kuukautta myöhemmin Saksan hallitus vahvisti, että totta, lähes 5000 alaikaista pakolaista eri lähteiden mukaan, kadoksissa 400 oli alle 14-vuotiaana, eikä heidän olos, ol, olinpaikkaansa tiedetty kadonneiden lasten ilmiö on todella moninainen, siihen liittyy useita eri haasteita. Ensinnäkin tietysti rekisteröintikysymys. Mielestäni näin suuri määrä pakolaisia, siirtolaisia kun tulee EU-hun, tämä tavallaan on ihan liikaa hallinnoille jäsenvaltioiden hallituksella hallinnolle hoitaa asiaa. Nyt vasta ensimmäisiä merkkejä on tullut ongelman laajuudesta ja vasta nyt ensimmäiset jäsenvaltiot ovat pystyneet vahvistamaan, että lähes 5000 alaikäistä jotka oli rekisteröity 2015 vuoden aikana, ovat teillä tietymättömillä. Odottaisin, että tulevina viikkoina, kuukausina myös muut jäsenvaltiot raportoivat huomattavistakin määristä kadonneita yksin matkustavia alaikäisiä. Sitten toiseksi tähän liittyy kysymys siitä, miten me tähän suhtaudumme tähän tietoon. Ensinnä meidän arven mukaan 27 prosenttia siirtolaiset, jotka tulivat tänne vuonna 15, olivat alaikäisiä, siis lähes yksi kolmasosa, ja se on iso määrä. Toiseksi me tiedämme, että pakomatkan aikana siirtolaiset tietenkin altistuvat järjestäytyneille rikosryhmille ja on arvioitu, että yli 90 prosenttia käyttää käyttää näiden ryhmien tarjoamia palveluita päästäkseen EUn alueelle ja useimmissa tapauksissa nämä ovat siis tällaisia rikosjärjestyksen näitä palveluja tarjoavat. Huolestuttavaa tässä todella on, että meillä on sellaista tietoa, että monet näistä rikosryhmistä, järjestäytyneistä sellaisista, jotka tarjoavat tällaisia matkapalveluita EUn alueelle, ovat mukana myös ihmiskaupassa. Tietenkin pelätään sitä, että tietty prosentti näistä alaikäisistä joutuu ihmiskaupan uhreiksi. Enemmistö tapauksista koskien ihmiskauppaa, jonka parissa me teemme työtä, liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta tämä johtuu myös siitä, että Tämä ilmiö on saanut jäsenvaltioissa prioriteettiaseman viime vuosina. Alaikäiset ihmiskauppauhrit tunnistetaan useimmiten tapauksessa, johon liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä, pakkokerjausta, rikollisuutta, johon pakotetaan ja petoksia. Tässä täytyy pieni varauma esittää, koska meidän tietojemme mukaisesti suuri enemmistö uhreista, joista me tiedämme, ovat EU-kansalaisia ja yksinkertaisesta syystä. Nimittäin kun nämä ryhmät pitävät näitä lapsia kauppatavarana, on helppo kulkea, kuljettaa EU-kansalaisia EU-alueen kautta. Tietenkin Edelleenkin on huoli siitä, että alaikäisiä siirtolaisia voidaan myös kohdentaa ihmiskauppatarkoituksessa johtuen heidän nuoresta iästään, haavoittuvaisuudestaan ja rahan puutteesta johtuen. No niin, mitä sitten voin edelleen tälle valiokunnalle kertoa? Ikävä kyllä, meidän täytyy toistaa huolemme tilanteesta ja voin vahvistaa, että kyseiset alaikäiset voivat joutua kyseisten rikosten uhreiksi lainvalvonnan kannalta kuva on vielä liian epämääräinen, että voitaisiin tulla siihen johtopäätökseen, että kaikki tai enemmistö näistä alaikäisistä joutuisivat ihmiskaupan uhreiksi ja olisivat hyväksi käytettyinä. Toisaalta on myös selvää, että joka ikinen lapsi, jota hyväksi on yksi lapsi liikaa, joten ongelmaan täytyy kyllä tarttua monista eri suunnista. reaktio EUn laajuisesti – Europolin tuella on vain yksi esimerkki toimista. Kaikkein ilmeisimmät toimet, ja ehkä olette jo näistä keskustelleet, joten ehkä puhun nyt ilmiselvistä asioista. Siis tietysti että rekisterö- rekisteröinti voidaan viedä loppuun. Jäsenvaltiossa, jonne sitos ovat saapuneet, näin pitäisi saada parempi kuva ongelmasta ja sen ulottuvuudesta koskien alaikäisiä kateissa olevia pakolaisia jotta saadaan tietoa näistä nuorista henkilöistä, voidaan syöttää tiedot vaikka Schengenin tietojärjestelmään tätä kautta alaikäisten, alle 14-vuotiaat voidaan rekisteröidä Eurodakiin ja näin voidaan sitten etsiä, onko joku alaikäinen, joka on rekisteröity yhteen järjestelmään, onko hän jossakin muussakin järjestelmässä niin, että olinpaikka löytyy Tästä kaikesta jo keskustellaan lainsäädäntöelimissä, joten en varmasti kerro teille mitään uutta. Tietysti myös meille eh, mahdollisuus käyttää Schengenin tietojärjestelmän tarjoamia resursseja ja järjestelmästi ristiin tarkistuttaa meidän tietämme matkustavista ihmisistä ja katesolista ihmisistä Schengen järjestelmän avulla voisi antaa hyviäkin johtolankoja. Jotta voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta asiasta, niin pitäisi pohtia myös sellaista mekanismia, jonka myötä voitaisiin kiinnittää suuren yleisön huomio asiaan. Nyt meillä on jo hyvää kokemusta Euroopan, Euroopan kaikkein etsityimmistä henkilöistä. Meillä on verkkosivut tästä. monta kuukautta sen jälkeen, kun otin, tiedot pantiin verkkoon, meillä oli jo yli kymmenen tapausta, joissa ihmisiä oli tätä kautta tunnistettu ja pystyttiin pidättämään. Joten tämän tyyppinen väline toimii ja sitä kautta voidaan saada suurempaa selkeyttä tilanteeseen. Yleisen tietoisuuden lisäämisen lisäksi tähän liittyy myös lainvalvonta ja sen toiminnata. En pelkästään usko, vaan voin jopa todeta, että meillä on hyvin toimiva mekanismi, jonka kautta voimme tukea jäsenvaltioita. Europol jo nyt auttaa jäsenvaltioita ihmiskauppakysymyksissä ja meillä on oma tietokantamme, jonne varastoidaan tietoa, jota jäsenvaltioita saadaan. Me analysoimme tiedot ja palautamme tiedot takaisin tut- tutkijaryhmille. Saman mukana on kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotka kehittävät näitä käytäntöjä ja suosituksia eteenpäin. Lopuksi huoli suuresta määrästä kadonneista alaikäisistä pakolaisista on edelleen olemassa ja hiljattaiset luvut ovat tämän vahvistaneet. Kuva lainvalvonnan kannalta on vielä liian epämääräinen, jotta voitaisiin tulla mihinkään loppupäätelmiin tässä vaiheessa, koska alaikäisiä pakolaisia käytetään ihmiskaupassa aivan erityisesti tarkoituksena käyttää heitä seksuaalisesti hyväksi. Tämä on erittäin vakava uhka ja huolenaihe. Yhtenäistä toimintaa tarvitaan, että Europol voi todella tukea jatkuvia tutkimuksia näitä rikollisryhmiä vastaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti herra Noiman Kiitos näistä tiedoista. Nyt puheenvuoron saa perusoikeusviraston edustaja Rova Dimitropoulou. Kiitos oikein paljon arvoisa puheenjohtaja parlamentin että Kun puhutaan yksin matkustavista lapsista ja heidän katoamisestaan vastaanottokeskuksista, ja muuten matkan varrella. Tämä ei ole mikään uusi asia, vaan jo 2009 korostimme näiden lasten hyväksikäytön vaaraa. Ja yksin matkustavat lapset, jotka katoavat, olemme raportoineet heidän tilannettaan kertomuksissamme kuukausittain ja myös biometristen tietojen pohjalta pyrimme löytämään näitä kadonneeksi joutuneita yksin matkustavia lapsia. Ja lastensuojeluviranomaisten täytyy tietenkin myös saada nämä tiedot käyttöönsä. Mutta montako lasta Euroopan unionissa katoaa? Tarkkoja lukuja meillä ei ole. Olemme Europolilta, Noimaniltakin tämän jo kuulleet. Ja meidän täytyy ehkä nyt ymmärtää, että kenen tulee raportoida näistä katoamisista ja mitä todella tapahtuu. Kun lapset saapuvat, heidät tulisi kansallisten viranomaisten Ähm, rekisteröidä ja luonnollisesti jos he katoavat, niin ähm, tämä täytyy raportoida poliisiviranomaisille, ihan niin kuin vanhemmatkin tekisivät, jos heidän lapsensa katoaisi. Usein kuitenkin tämä jää ilmoittamatta. Monet äh, yksin matkustavat lapset eivät, äh, heitä ei rekisteröidä lainkaan ja moniko sitten katoaa tätä, emme tiedä. Tämän lisäksi ei ole äh, keskitettyä järjestelmää ja monet niistä tiedoista, joita meillä on, olemassa, kyllä kertovat karua kieltään siitä, paljonko lapsia katoaa vastaanottokeskuksista. Voi myös käydä, että eri vastaanottokeskukset raportoivat saman lapsen katoamisen ja sama lapsi saattaa olla myös raportoitu kadonneeksi useammassa jäsenvaltiossa, joten tilanne on hyvin epäselvä. Jos lapsi saapuu esimerkiksi Lesbokselle, hänet, hän saattaa kadota Lesbokselta, mutta hän saattaa myös kadota sitten vielä Kreikan, vielä Kreikan mantereen vastaanottokeskuksesta ja sitten vielä saatetaan Saksassa tai Ruotsissakin myöhemmin raportoida hänen katoamisensa. Joten me emme todellakaan tiedä, että moniko näistä lapsista myöskään löytyy ja mistä. Monet lapset, jotka katoavat vaikkapa Kreikasta tai Italiasta tai jostain muusta maasta, päätyvät kuitenkin sitten toiseen jäsenvaltioon jäsenvaltioon, vaikkapa Itävaltaan. Tällä hetkellä kuitenkin Itävallan viranomaiset eivät tiedä, onko tämä lapsi kadonnut Kreikasta tai että hän on kadonnut Kreikasta. Eivätkä kreikkalaiset myöskään tiedä eh, viranomaistasolla, että lapsi on löytynyt Itävallasta, koska eh, mm, eh, tieto ei kulje. Ja yleensähän äh, poliisi viranomaisten äh, tai vastaavien viranomaisten tehtävä on etsiä kadonneita henkilöitä, mutta koska meillä ei ole äh, raportointijärjestelmää tai se raportointi tapahtuu niin hirvittävällä viipeellä, niin monet ilman huoltajaa liikkuvat lapset jäävät suojaa vaille. Ja näin tämä koko prosessi on varsin puutteellinen. Se on hyvin pitkällinen ja monimutkainen. Meillähän on artikla 32 ja sen mukaan niin siis eh, eh, eh, IS-järjestelmään voidaan tämä lapsi merkitä kadonneeksi, mutta se otetaan tähän järjestelmään ainoastaan siinä tapauksessa, että epäillään lapsen joutuneen siirtymään maasta toiseen. 60 000 tällaista merkintää ISISissä oli EU-lisan tietojen mukaan. Emme kuitenkaan ihan tarkkaan myöskään tiedä sitä, moniko heistä oli yksin matkustavia maahanmuuttajalapsia. Näistä monien tapaus jää vaille seurantaa, koska ei ole todistusaineistoa, ei ole tietoa, ei ole esimerkiksi välttämättä valokuvaa, sormenjälkiä tai muita henkilötietoja saatavilla. Eli meidän tulisi parantaa jäljitettävyysmahdollisuuksia ja ylipäätään tietojen käsittelyä. Kaikki katoamistapaukset täytyy ilmoittaa poliisille. Täytyy olla selkeä raportointi- tai ilmoitusvelvollisuus 24, viimeistään 24 tuntia lapsen katoamisen jälkeen. Siis kaksi järjestelmää voitaisiin lisätä oma vain lapsia koskeva osa ja luonnollisesti tietenkin nämä tietosuojaa täytyy kunnioittaa. Tämän lisäksi lastensuojeluviranomaisille tulisi antaa siis kaksi järjestelmää nämä täydellinen pääsy. Ei saa käydä niin, että että lapset löytyvät ja katoavat uudelleen. Meidän täytyy ymmärtää, miksi he katoavat ja mitä voisimme tehdä sen puolesta, että lapset eivät katoa alun perinkään. Meillä ei ole näistä syistä kovinkaan paljon tietoa, mutta tiedämme, että monet lapset jättävät vastaanottokeskuksen siirtyäkseen vanhempiensa tai jonkun muun tutun luokse vaikkapa jossain toisessa jäsenvaltiossa. Meillä ei kuitenkaan ole kylliksi tietoa, eivätkä lapsetkaan, lapsillakaan ei ole tarpeeksi tietoa. Siksi he usein lähtevät matkustamaan yksin ja tämä tietenkin altistaa heidät monille vaaroille. Sitten on, on todella myös näitä työntösyitä. Ei kukaan lapsi halua olla aidatulla alueella kaltereiden takana ja hyvin usein heihin kohdistuu myös äh, fyysistä tai muuta väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, eli tätäkin pitäisi tarkastella. Äh, lapset saattavat myös pelätä, että heidän turvapaikkahakemuksensa hylätään ja tämäkin saattaa johtaa päätökseen äh, kadota. Ja jälleen he joutuvat hyvin vaarallaiseen asemaan. Monet lapset pyrkivät löytämään oman yhteisönsä edustajia ja mitä voisimme sitten tehdä näiden katoamisten ennaltaehkäisemiseksi? Ensinnäkin täytyy huolehtia siitä, että kaikki viranomaiset, oikeudelliset viranomaiset, eh, poliisiviranomaiset, lastensuojeluviranomaiset, turvapaikkaviranomaiset, kaikki viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että ne kaikki eh, suojelevat lapsen etua kaikissa toimissaan. Eh, ja näin on luotavaa turvalliset olosuhteet yksin matkustaville lapsille, jotka usein jäävät sellaiseen, sellaisiin olosuhteisiin, että heidän suojelunsa ei toteudu tehokkaasti. Tämän lisäksi täytyy tunnistaa rikollisjärjestöt, verkostot, ihmissalakuljettajat ja lasten hyväksikäyttäjät. Eivät nämä lapset halua kadota useimmiten eivätkä, eivät katoakaan sellaisista keskuksista, joissa heistä todella huolehditaan. Ja näin äh, voisimme vähentää katoavien lasten määrää, jos huolehtisimme heistä kunnolla niin, että heidän, äh, heidät vastaanotettaisiin pikemminkin pieniin yksikköihin ja perheisiin, jos mahdollista äh, hyvin harvoin pienistä perheyksiköistä lapsia katoaa. Yleensä heitä katoaa isommista laitoksista. Tämän lisäksi ne palvelut, joita tarjotaan yksin matkustaville lapsille, ne palvelut tulisi tarjota kansallisten lastensuojeluviranomaisten kautta. Lastensuojeluviranomaisten tulisi aina olla mukana tässä työssä, eikä vain turvapaikkaviranomaisten. Monissa jäsenvaltioissa näitä katoamisia äh, pyritään välttämään lasten siirtämällä nämä lapset tällaisiin äh, suoja äh, asuntoihin, jossa he, heitä voidaan suojella joutumasta ihmissalakuljettajien ja hyväksikäyttäjien käsiin. Mm, näitä tapauksia. Näistä tapauksista päätetään yksittäisten henkilökohtaisten riskiarvioiden pohjalta ja näin lapset voidaan sitten tosiaan siirtää turvaan, jos riski katoamisesta katsotaan suureksi kuitenkaan lapsia ei tulisi turvallisuudenkaan nimissä vastoin tahtoaan sulkea suljettuihin tilaisiin, tiloihin, heitä siis pidättää. Ja usein sitten muut lapset saattavat kadota, lähteä pako, pakosalle, jos pelkäävät, että heihin kohdistetaan vastaavia pidätystoimia kuin lapsiin, jotka he tuntevat ja joiden tapauksista he ovat kuulleet. Meidän tulee todella vahvistaa myös näitä huoltajuus kysymyksiä, eli täytyy todella mahdollisesti vaaranalaiset lapset tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, jotta he eivät joudu ihmissalakuljettajien käsiin. Lapsia täytyy tiedottaa he, ja he, heille täytyy selittää asioita heidän oman ikänsä ja kypsystasonsa mukaisesti. Meidän täytyy tehdä tätä työtä yhdessä ja myös kuunnella näitä lapsia. Loppujen lopuksi perheen yhdistämistoimien tulisi olla nopeita, samoin kestävien ratkaisujen löytäminen mitä pikimmin. Näin näiden lasten epävarmuus ja epätoivo ja joutuminen hyväksikäyttäjien käsiin voidaan estää. Tulkin huomio, tämä puhe luettiin aivan liian nopeasti. Tällaisia puheita ei voi simultaani tulkata. Kiitos sitten Delfin Moraalis, Vision Sharon Europe puheenjohtaja, varmaan varmaan tietysti, kuten nämä puhujat sanoivat, karoneiden alaikäisten lasten ongelma on ollut esillä useita vuosia. Viimeaikaiset raportit saavat uskomaan, että ongelma nyt kohtaa uusia mittasuhteita. Tähän ongelman vastaamiseen järjestömme aloitti hankkeen syksy 2014, jossa keskitytään ennaltaehkäisyyn ja siihen, miten vastataan tähän ongelmaan. Hank- hankkeeseen koostui, tutkim, koostui tutkimuksesta, jossa mukana ovat muun muassa vastaanottokeskukset, huoltopalvelut ja hätän numerot seitsemässä EU-maassa. Jäsenvaltioid tarkastelivat tilannetta alkumaissa, transitmaissa ja lähtömaissa. Löydökset olivat aika, johdonmu- aika johdonmukaisia ja osoittivat, useita haasteita, miten näitä lasta voitaisiin, lapsia voitaisiin suojella. Ensimmäinen haaste on ammattilaisten koulutuksen puute näistä kysymyksistä. Esimerkiksi yksikään laivavaltiviranomainen edustaja ei ollut saanut koulutusta siitä, miten ennaltaehkäistä tai vastata tähän ongelmaan, ja vain 22 prosenttia huoltajista oli saanut koulutusta ennaltaehkäisystä, ja 20 prosenttia huoltajista oli saanut koulutusta siitä, miten vastata siihen, että on tällainen lapsi. Aivan liian usein oletetaan, että kun lapsi katoaa, että hän on poistunut omasta vapaasta tahdostaan. Toinen haaste systemaattiseen systemaattisten järjestelmien puute, jolla voidaan ennaltaehkäistä lapsien katoaminen. Useimmiten näitä sovelletaan vain paikallisesti ja ne eivät tarpeeksi tunnettuja. Tutkimuksen osoitti myös, että systemaattisen riskinarvioinnin puute on ongelma. Johdonmukaisten menetelmien puute liittyy myös raportointihaasteisiin – raportointimenettelyt ovat tuntemattomia tai liian aikaa vieviä. Usein katoamista ei ilmoiteta tai se tehdään liian myöhään, kun raportoidaan, niin seuranta ja tutkinta ei ole systemaattista ja monissa tapauksissa välineet, kuten tällainen kuuma numeroverkosto, ei ole tarpeeksi hyvin käytetty huoltajat myös raportoivat vaikeuksista saada tietoa laivautoviranomaisilta tutkinnan tuloksista. Useimmat huoltajat sanovat, että osa lapsista on ehkä löytynyt, mutta useimmiten he eivät ole kukaan kuulleetkaan heistä enää. Kaiken raportti korostaa tärkeitä haasteita tietojen vaihdossa eri toimijoiden välillä, jotka ovat mukana tässä, kun lapsi katoaa. Selvä, selviä rooleja ei ole, ei ole määritelty ja yhteistyötä puuttuu, jos ajatellaan rajat ylittävää yhteistyötä, kun lapsi poistuu maasta tietojen vaihto on harvinaista. Ammattilaiset sanovat myös, että monissa tapauksissa lapset katoavat, koska äh, näiden menettelyjen pituus turhauttaa heitä. Sen myötä he voivat päästä perheeseen, perheensä luokse, osa, osa taas katoaa, koska pelkää palautusta Ruotsissa katoamisten määrä laski selvästi, kun Dublin siirrot Kreikkaan keskeytettiin. Tämä osoittaa, miten nämä siirrot vaikuttavat näihin katoamisiin. Mitä voimme tehdä? Viime viikolla tällainen ammattilaisten käsikirja lanseerattiin. Se antoi käytänteitä yhteistyöstä näissä kysymyksissä. Käsikirja esiteltiin ruohonjuuritason ammattilaisille, jotka kaikki vahvistivat, että käsikirja on hyödyllinen, mutta he tarvitsevat lisää koulutusta ja resursseja kotimaissaan, jotta voivat tehdä työnsä. Ponnisteluja tarvitaan, jotta virastot voivat sopia selvistä prosesseista ja rooleista kansalliselle tasolle, jotta voidaan parantaa riskinarviointia, raportointia ja vastauksia. Toiseksi, sanotaan ennaltaehkäistä katoamisia on tärkeää. Puuttuu prosesseihin, jotka johtavat katoamisiin. Perheenyhdistämispyynnöt sekä kansainvälisen suojan hakemukset, niitä pitäisi käsitellä prioriteettina – lasten pitäisi hakea turvapaikkaa maassa, jossa ovat ilman, että heidät siirretään toiseen maahan, joiden kautta he tulivat huoltajat pitäisi nimittää heti, kun lapsi saapuu. Lapsen pitäisi myös saada tietoa näistä menettelyistä. Liian usein ainoa tieto, jonka he saavat, on se, minkä he ovat saaneet ihmiskauppaajilta tai salakuljettajilta matkalla. Kolmanneksi, rajattelytyvä yhteistyöstä pitäisi parantaa, kun vastataan näihin katoamisiin. Tämän myötä pitäisi vaihtaa, parhaita, pitäisi vaihtaa tietoja tehokkaasti. Muun muassa lastensuojeluviranomaiset pitäisi tehdä näin. Ja toisaalta pitäisi tutkia näitä ihmiskaupparinkejä. Tarvitaan välineitä kuten SIS-2 tai nämä kuumat numerot, joita pitäisi käyttää systemaattisesti, jotta voidaan jatkaa lasten etsimistä omien rajojen ulkopuolelta lopuksi. Mut, viimeisellä, mutta ei vähän komission periaatteet integroidusta lastensuojelujärjestelmästä pitäisi asettaa lähestymistavan keskiöön. Komissio julkaisi tästä myöhemmin tänä vuonna vielä asiakirjan. Yksi komission asiakirjan pääperiaatteista on, että jokainen lapsi tunnistetaan ja suojellaan, ja että suojellaan. Hänellä on tiettyjä oikeuksia. Kun lapsi katoaa, suojelu päättyy. Vastaukset katoamisiin eivät saisi riippua siitä, onko lapsi oman maan kansalainen vai yksin tullut maahanmuuttajapsi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Rova Moralis. Nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä. Nyt äh, avataan keskustelu. Seitsemän äh, puheenvuoropyyntöä tullut edustajilta. Aloitetaan Lennartsista, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. aika hälyttävä tarina. Me emme tiedä, kuinka monista lapsista puhumme, emme tiedä, missä he ovat, kenen kanssa, mitä he tekevät. Sitäkään ei tiedetä. Olette oikeassa, meillä ei ole mitään todisteita, mutta ette myöskään sanonut, etteikö mitään todisteita olisi, ettei olisi syytä ajatella, etteivätkö he olisi joutuneet nykyaikaisen orjakaupan tai muun käsiin. Tätä kaikkea tuskin voi edes kuvitella, joten kysymys kuuluu myös, mitä me voimme tehdä meidän kannaltamme katsottuna parlamentissa auttaaksemme. Panin merkille, että kaksi puhujista viittasi siihen, että laskettaisiin ikää, jolloin otetaan että Eurodakin. Tässähän tarvitaan 14-vuotiaan ikä vähintään. Jos, jos tämä auttaisi tilanteessa, niin mielestäni meidän pitäisi laskea ikäraja. Onko tämä teknisesti myös mahdollista? Eikö ole mitään ongelmaa, koska lapset kasvavat voidaanko sormella tunnistaa myöhemminkin. Ne tulee sitten Dublinin sääntöihin, jolla varmistetaan, että lapset voivat pyytää turvapaikkaa missä tahansa he ovatkin, eikä vain ensimmäisessä maassa, minne he saapuvat. Olisiko tästä kenties apua? Ja ehkä myös lapset saattavat pelätä rekisteröintiä ja koko prosessia ja viranomaisia, joiden kanssa heidän pitää asioida kuul, olen kuullut monia hyviä tarinoita myös kansalaisjärjestöiltä yhteistyöstä Europolin kanssa ja mielestäni tätä kannattaa tässä yhteydessä korostaa. Haluaisin myös kysyä Europolilta, oletteko te sitä mieltä, että teillä on tarpeeksi valmiuksia kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten Save the Children järjestön ja muiden kanssa, tarttua näihin kysymyksiin, jotka mainittiin tänään muun muassa. Mitä tulee kadonsiin lapsiin, ovatko he kotimassa kadonneita vai pakolaista siirtolaislapsia, koska eihän sillä ole merkitystä, mikä lapsi on kyseessä. Lapsi on lapsi ja he tarvitsevat suojelua, piste. Me tiedämme, että on erittäin tärkeää reagoida nopeasti joka sekunti joka odotetaan vähentää mahdollisuuksia löytää lapsi. Mitä voimme tässä tehdä, koska joskus sellainen tunne, että joissakin kansallisissa järjestelmissä viranomaiset eivät ole ihan niin tietoisia kuin pitäisi olla. Esimerkiksi minä tulen rajatylyttävältä äh, raja-alueelta Alankomaista lähellä Saksaa. Esimerkiksi viime viikolla oli sellainen tapaus, että kaksi äh, lasta vastaanottokeskuksista katosivat ihan minuutin sisällä, pari minuutin sisällä he voivat olla Belgiassa, Saksassa tai meidän maassamme. Miten voidaan parantaa rajatylyttävää yhteistyötä näissä tällaisissakin tilanteissa. Kiitos. Kiitos, edustaja Ferrara. Grazie, presidente. Eh, io volevo... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin nostaisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin nämä nuoret joita esimerkiksi otetaan lasten ja nuorten vastaanottokeskuksissa vastaan, esimerkiksi Kalabriassa, kaivattaisiin kovasti tuutoreita tai tällaisia vapaaehtoisia ihmisiä olemaan yhteydessä näihin lapsiin. Ja todella kun ei ole näitä yhteyksiä, niin sitten mm, vastaanotto keskusten työntekijöitä nimitetään näiden lasten tuutoreiksi, ja he nyt eivät välttämättä ole täysin neutraaleja tätä asiaa hoitamaan. Sitten halusin puhua näiden kadonneiden alaikäisten määrästä, joka on epävarma. Voihan olla, että yksi aikuinen on vastuussa jopa seitsemästä kymmenestä alaikäisestä ja mahdotontahan se nyt on huolehtia näin monesta lapsesta yhtä aikaa. Seuraava ongelma ovat sitten koulut. 14, 15, 16, 17-vuotiaat usein kaipaavat ihan jopa lukutaito kursseja ja voi olla, että niitä ei tarjolla ole kouluissa, koulujärjestelmissämme. Ja näin meillä on sitten peruskoulussa peruskoululaisia ja heidän rinnallaan huomattavasti, huomattavasti vanhempia alaikäisiä, jopa 16-vuotiaita. Ja usein nämä nuoret eivät sitten halua käydä koulua pikkulasten kanssa. Ja tämä johtaa ongelmiin, heidän kielitaitonsa ei kehity ja niin edelleen. Ja näin he sitten päätyvät kaduille pyörivät kaduilla ja näin hyvin helposti joutuvat järjestäytyneen rikollisuuden taikka muiden epäilyttävien tahojen äh, käsiin. Esimerkiksi heille saatetaan tarjota äh, pimeitä työpaikkoja. Sitten nostaisin vielä esiin yhden kysymyksen, nimittäin sen, mitenkä näitä että alaikäisiä voitaisiin pikemminkin hoitaa perheissä, perhekodeissa. Voisiko tämä mahdollisesti olla äh, ratkaisu? Voisiko se olla mahdollisuus? Äh, ja voitaisiinko näin todella mm, suojella näitä lapsia entistä paremmin? Kiitos kollegat, koittakaa pitää puheenvuorot lyhyinä, sillä muuten me voi päättää kokousta ajoissa. Edustaja Koratsavilt. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin. Pidän hyvää tätä keskustelua kauhistuttavasta aiheesta, jota käsittelemme lastenryhmän ryhmässä. Me käsitellään jo Delfin äh, Missing Children Europeista antoi meille raporttinsa, joka on totta kai järkyttänyt meitä kaikkia, joten poliittiset ryhmät lasten oikeuksien ryhmästä olemme samaa mieltä ja halusimme kuulla teitä, joten kiitos kovasti, että tulitte paikalle. On tärkeää, että käymme julkista keskustelua ja kaikki kollegat ovat samaa mieltä tästä. Tämä on hyvin turhauttavaa. Se, mitä sanotte, antaa kuvan siitä, että tietoa ei jaeta rajat ylittävästi. Laivaontaviranomaiset eivät tee sitä keskenäänkään. Ja haluaisin puhua myös rekisteröinnistä, identifioimista. Sillä on tuntuma siitä, että äh, lasten sormenjälkien ottaminen on ikään kuin lasten oikeuksien vastaista kävin tätä maahanmuuttoviranomaisten kanssa tätä keskustelua, miksi 14-vuotiaat, no edellisellä toimikaudella oli meitä, jotka vastasimme turvapaikkaa paketista ja näistä yksin tulevista lapsista. Ja yritimme saada selville sen, että rekisteröinti ja sormenjälkien ottaminen on tapa saada lapset suojeluun piiriin, järjestelmän piiriin. Sen myötä laivavaltaviranomaiset saavat tietää, että tämä lapsi on Euroopassa ja näin ollen suojata heitä. Sillä tiedämme, että 50 prosenttia valitettavasti jää vastaanottokeskusten ulkopuolelle, sillä he tapaavat nämä ihmiskauppaat ennen kuin tapaavat laivaltaviranomaiset, näin usein käy. Sitten on selvää, että jos he eivät ole järjestelmän piirissä, heitä ei voida suojella. Joten kysymys kuuluu, että mitä voimme tehdä lisää, jotta voisimme päivittää. No mainitsitte Eurodakin siis ykkösen ja kakkosen. Sitten on lasten passikysymykset myös, jotka tähän liittyvät. Hyväksymmekö vain kasvotunnistuksen lapsille vai haluammeko lapsille myös biometriset passit toisena tapana varmistaa, että he voivat saada, he voivat saada tietokantaa niin, että sitä voidaan päivittää. Ja minulla on kysymys Europolille, erityisesti sillä totta kai teihin kohdistuu valtavasti painetta nyt. Osa työstänne ja resursseista pitää kohdistaa terrorismiin, mikä on totta kai ymmärrettävää sen jälkeen, mitä on tapahtunut Euroopassa, joten tämä ei ole mitenkään kritiikkiä, vaan kysymys. Onko tässä riskinä se, että jollain tavoin tämä vie pois näitä voimavaroja ihmiskauppakysymyksistä siis lasten osalta. Ja nyt on selvää, että on yhä enemmän lapsia, jotka ovat turvapaikanhakijoita ja yhä enemmän tyttöjä. Ja yhä useammin kyseessä ovat yksin tytöt, joten tämä on valtava ilmiö, josta nyt puhumme Miten voimme varmistaa, että meillä on tarpeeksi resursseja ja että keskitymme tarpeeksi ennaltaehkäisyyn, varhaisvaroitukseen, kaikkien mitä kuvailitte erinomaisesti, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja torjua sitä, että lapset joutuvat rikollisen toimintaan. Kiitos. Kiitos, edustaja Koratsa Pyydän nyt kiltisti että voisitte puhua enimmillään kaksi-kolme minuuttia, sillä sitten meillä ei ole aikaa kuunnella vastauksia muuten. Edustaja Jurek, olkaa hyvä. E, e, tragedia. Kiitoksia. Kadonneiden lasten tragedia ei tapahtunut Jemenissä, Somalissa tai Darfurissa, vaan ihan keskellä Eurooppaa. Humanitaarinen tragedia siis ennalta näkemätön. Ja olisi hyvä, jos saisimme jotakin täsmällistä tietoa siitä, mitä jo nyt on tiedossa asiasta. Koska vaikkakin lasten määrä, joita on löydetty, on pieni, ja tässä haluaisin kuulla, kuinka monta lasta todellakin on löydetty. Vain tällaisen pienenkin määrän pohjalta voisimme päätyä johonkin johtopäätelmään. Meidän pitää miettiä, mitä on päässyt tapahtumaan. Joko lapset on kidnappattu tai heitä kidnapataan ennalta näkemättömässä mittakaavassa, tai sitten kyse on äh, petoksista. Näitä lapsia kohdellaan objekteina, tavaroina, joita sitten kaupataan. Ja ehkä tieto lapsista, jotta tulee alueelle, ehkä tätä tietoa on moninkertaistettu ja ehkä tätä käytetään peittelemään joitakin aikuisia, jotka myös tulevat tänne EUn alueelle, mutta ennen kaikkea meidän pitää ensin pystyä suojelemaan kyseisiä lapsia, se on tärkeintä. Karonen lapsenjärjestön edustaja tästä puhui. Uskon, että kaikki jäsenvaltiot omaavat sellaisen perustuslaisen säännön, että kaikkia pitäisi yhteiskunnassa suojella, kaikkien ihmisarvoa ja koskemattomuutta suojella. Kaikki on selvää. En halua hypätä mihinkään johtopäätöksiin tai alkaa ketään syyttämään. Tiedän, että Europol tekee mitä voi, teillä on rajalliset resurssit vain käytössänne. Ja päävastuu kuuluu lainvalvontatahoille siinä maassa, missä lapset ovat kadonneet. Kuitenkin EUn viranomaiset ja toimijat ovat myös vastuullisia, koska ovat ohittaneet tällaisen mahdollisuuden. On sanottu vain, että avataan ovet kaikille ilman, että mietitään sitä, miten turvallisuus varmistetaan tällaisessa tilanteessa. Toistan vielä. Joko tässä on kyseessä rikollinen toiminta valtavassa mittakaavassa tai sitten tällainen huijaus Mutta ensin tämä kyllä liittyy myös mm, EU-toimielinten vastuuttomiin kannanottoihin, samoin hallitusten puheenvuoroihin, jotka ovat suorastaan rohkaiseet näitä pakolaisia tulemaan tänne. Ja nämä lapset ovat nyt sitten tavallaan tästä ilmiöstä maksettua hintaa, koska useimmissa tapauksissa nämä lapset eivät tänne vastentahto, itse ole halunneet tulla, vaan heidät on tuotu tänne. Ja samanaikaisesti olemme kuulleet sellaista, että ne, jotka suhtautuvat realistisesti tähän ilmiöön, ovat yksinkertaisesti väärässä. Ja minusta ne, jotka ovat tästä poliittisessa vastuussa, heidän pitäisi nyt kantaa vastuunsa. Tietenkin elämme demokraattisessa Mm, yhteisössä, missä demokraattinen vastuu on asia, jota pitäisi soveltaa. Tegomes. On the... kävin äh, Morjalla äh, ensimmäinen huhtikuuta ja sen jälkeen kun EUn ja Turkin diili oli tosiaan solmittu. Minä näin Moriassa pidätettyjä lapsia ja uskon, että nyt tänä päivänä heitä on vieläkin useampia. Näin ei saisi olla, mutta näin on. Näin myös Pireuksen laittomilla leireillä lapsia, näin lapsia järjestäytyneillä leireillä, Idomeenilla näin lapsia monet heistä yksin. Kävin Lesboksella äh, ja tapasin Kreikan viranomaisia. Äh, juttelin yhden äh, vuotiaan yksin matkustavan lapsen kanssa ja viranomaiset kertoivat, että ei ole ihmisiä, jotka voisivat huolehtia näistä lapsista. Lapset vain ovat siellä ja rukoilevat rukoilevat niin, että ihmissalakuljettajat auttaisivat heitä tai kaikenlaiset mm, kauheudet saataisiin estettyä. Näin tapahtuu Euroopassa. Lapset joutuvat mitä järkyttävimpiin, hirvittävimpiin käsiin, mutta siitä huolimatta ne jäsenvaltiot, jotka ovat vastuussa, eivät tee mitään. Monet, monilla näistä lapsista myös äidit olivat äh, mukana, mutta perheen yhdistäminen ei onnistunut. Aviomiehet, äh, muut perheenjäsenet olivat äh, Saksassa tai Ruotsissa ja odottivat näitä perheitä, mutta sitten lapsia lähetettiin matkaan yksin koska, tai oli lähetetty matkaan yksin, koska oletettiin, että perheen yhdistäminen toteutuu, mutta lapset jäivät jumiin Kreikkaan, koska jäsenvaltiot päättivät tuhota Schengenin ja sulkea rajat, joten kyllä, toden totta, toden totta. Minä tässä nyt Europolia tai virastoja syyttele, jotka sentään yrittävät tehdä jotain. Minä osoitan sormella hallituksiamme, hallituksia, joilla on poliittinen vastuu ne ovat epäonnistuneet surkealla tavalla, surkealla tavalla. Me emme ole olleet vastuumme tasolla, mitä näihin lapsiin ja heidän suojelunsa tulee. Ja kun ajatellaan nyt niitä tahoja, jotka ovat tämän eu turkki tukena ja takana, niin hehän vain antavat ihmissalakuljettajille entistä vapaammat kädet siepata näitä lapsia jäsenvaltiot ovat rikkoneet äh, Schengen määräyksiä, sulkeneet rajansa ja aiheuttaneet tämän kaiken Saksa muiden muassa. Kiitos. Kiitos edustaja Wienberg. Germany... Olen pahoillani, mutta kyllä Saksa alussa sanoi, että ei ole rajoja, mutta kuitenkin antaa muiden sitten sulkea rajat. On yhdeksän minuuttia keskustelua varten ja kuusi puheenvuoropyyntöä plus vastaukset, joten pyydän, pyydän. Edustaja Viimäri. Kiitos puheenjohtaja. Minä kunnioitan minulle myönnettyä puheaikaa. Aivan ensin haluan todeta, että mielestäni on todella huolestuttavaa, että joudumme lukemaan, että monia lapsia hyväksi käytetään rikollisjärjestöjen taholta seksiorjina tai muuten orjan kaltaisissa olosuhteissa. Näin ei saa olla. Sanoisin, sanoisin kuitenkin, että tämän massamaahanmuuton puitteissa ei varmaankaan tarvitse yllättyä siitä, että yksin matkustavia lapsia on niin paljon. Vain Ruotsiin heitä tuli 35 000 viime vuonna ja hakivat turvapaikkaa. Ruotsissa väitetään kadonneiden lasten lukumäärän vähentyneen. Minä en kuitenkaan tähän usko. Uskon, että heidän määränsä on lisääntynyt. Meillä on nimittäin nyt uusi ongelma. Nyt Marokosta ja Afganistanista tulee lukuisia nuoria ja heillähän on oikeus hakea turvapaikkaa, mutta mutta heidän hakemuksensa hylätään. Ja tämän jälkeen sitten he eivät tietenkään halua että heidät karkotetaan Ruotsista, vaan he sitten tieto, tietoisesti katoavat. Sadat marokkolaislapset elävät Ruotsissa kaduilla ja kun me sitten otamme yhteyttä Marokon viranomaisiin ja pyydämme, että saamme palauttaa lapset, niin ei, ei Marokko heitä takaisin halua. Ja nyt meillä on siis katulapsia Ruotsissa ja meidän on voitava sopia Marokon kanssa siitä, että Marokko ottaa kansalaisensa takaisin tavalla tai toisella. Täytyyhän tämä ongelma varmasti tai tämän ilmiön olla olemassa myös muissa EU-jäsenvaltioissa. Siis me olemme hylänneet heidän turvapaikkahakemuksensa perusteettomina, mutta he eivät suostu lähtemään tai heitä ei oteta takaisin. Mitä me teemme? Kiitos sitten edustaja Lambert. Osa meistä on vuosina ajan jo sanonut, että turvapaikkajärjestelmää pitäisi tarkastella, miten se vaikuttaa niihin, joita ei voida palauttaa kotiin johtuen olosuhteista alkuperämaissa ja että heidänkin statuksensa pitää määritellä. Tässä nyt on vakava riski useissa jäsenvaltioissa, jotka rankaisivat lapsia siitä, että vastuuta ei ole joko alkuperämaissa tai omissa hallituksissamme. Ja kuulimme nyt ehdotuksia tarkastella sitä, miten voisimme muokata turvapaikkajärjestelmiä, niin huolestun sille yksi asioista, jota on saamaan näihin uudistuksiin oli paljon vahvempi korostus lapsen etuun, ja se mitä täällä on kuullut tänään, antaa meille hyvin selvät sävelet ja siitä, että mitä nyt pitää tehdä. Joten yksi asia, jota pitää tehdä, on ponnistella lisää omien hallitustemme kanssa, että varmaan täytäntöön tuomioistuimen päätöksen lasten palautuskielosta Dublinin mukaan maahan, jossa he ensimmäiseksi jättivät hake- turvapaikkahakemuksen. Tämä on yksi asia. Toiseksi puhuttiin siitä, että jos otan parantaa rekisteröintiä muun muassa, niin pitää myös tarkastella sitä, miten parannetaan luottamusta järjestelmää kohtaan. Ja tämä luottamus puuttuu, ja kun katsotaan tiettyjen hallitusten toimintaa, pienet Ranska ja Britannia Kalen suhteen. Siellä on tuomioistuimen päätöksiä, jotka tekevät hyvin selväksi, että lapset Kaleen leireillä, heillä on Dublinin mukaan oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus olla Britanniassa. Näitä tuomioita, tuota lainsäädäntöä ei panna täytäntöön, ja minusta Ranskan viranomaiset myöskin heillä on puutteita, miten he seuraavat ja tukevat näitä nuoria henkilöitä. Joten parlamenttia me tiedämme paljon, mitä meidän pitää tehdä, ja haluaisin kiittää puhujamme tänä iltapäivänä, että tekivät tämän niin selväksi meille, jotta voimme nyt sitten tehdä oman työmme omien hallitustamme parissa. Kiitos. Kiitos, edustaja Vergia. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tuntuu vielä aika sekavalta tilanteelta. En vieläkään ymmärrä, mistä tämä 10 000 on tullut tämä luku, mitä se edustaa todella. Ymmärsin kyllä hyvin, että rekisteröintien määrä on lisääntynyt, lasten määrä on lisääntynyt, joka on tullut EUn alueelle. Ja rekisteröitä on tullut valtavat määrät ihan liikaa hallinnolle hoitaa, mutta tämä ei kyllä tyydytä minua vielä. Eikä sekään riitä, että suurin osa lapsista joutuu ihmiskaupan uhriksi, eipä tietenkään. Se, mitä olen nyt ymmärtänyt näistä puheenvuoroista, että tässä on jäsenvaltiolla raskas vastuu ottaen huomioon niiden toimivallan asiassa. Kyseiset valtiot ovat kaikki allekirjoittaneet lasten oikeuksien yleissopimuksen. Pitää noudattaa lasten oikeuksia, Dublinin, Dublinin direktiiviä, mutta ei vain yksi artikla Dublinin sopimuksessa, vaan myös, joka mahdollistaa tämän palauttamisen, mutta, pitäisi, mutta tämän ei pitäisi koskea alaikäisiä lapsia. Lapsia pitää suojella riippumatta heidän asemastaan, iästään ja heidän, heitä pitää kohdella kuin ketä tahansa lasta tietyllä alueella. Tämä on lapsen korkeampi etu. Pelkään kuitenkin, että kun elää maassa, jossa ei ole kovinkaan sitoutuneita tällaiseen yleissopimukseen, Joka vuosi on 10 000 lasta, jotka pyytävät suojelua puolet puolen hakemus hylätään erityisesti, koska näiden alaikäisten kohdalla harjoitetaan tiettyä käytäntöä, sitä testiä, joka on kyseenalainen ja jossa pyritään oikeastaan vain estämään se, että suojeltaisiin, suojeltaisiin tiettyä määrää alaikäisiä. Palan hiukan siihen, mitä Jean Lambert sanoi on noin 300 000 eristettyä yksin olevaa lasta kaleissa. Ja ra- britit ja ranskalaiset tässä pallottelevat vastuuta. He ovat kuitenkin Ranskan alueella, joten heidät pitäisi Oh, heistä pitäisi huolehtia Ranskan alueella ja Ranskan hallituksen pitäisi painostaa brittihallitusta hoitamaan tämän tilanteen, koska suurin osa näistä lapsista, heillä on oikeus perheen yhdistämiseen Isossa Britanniassa, joten kyllä me tarvitsemme tiedon vaihtoa ja koska niin kuin tänä aamuna keskustelimme eri aiheiden yhteydessä, huomaamme, että asia ongelmana on todellakin tiedonvaihto eri hallintojen välillä, yksikön välillä. Mitä voitaisiin tehdä niin, että kaikki järjestelmät, joita tällä hetkellä on olemassa, kaikkien kohdalla voitaisiin toimia ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja erityisesti lasten oikeuksien mukaisesti. Meidän pitää pitää tätä asiaa ehdottomana prioriteettikysymyksenä ja ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta voitaisiin ratkaista, ratkaista tämä tilanne. Ei voida tyytyä siihen, että 10 000 ihmistä lasta on kadonneena EU-ssa, EU-ssa ja mietitään, mitä se nyt sitten tarkoittaa käytännössä ja silti ei ryhdytä mihinkään konkreettisiin toimiin, niin mielestäni tämä on kyllä väärin. Tämä on todella tärkeä asia hoitaa ihan siinä, missä muutkin vakavat, muut vakavat ongelmat, joita tällä hetkellä käsitellään. Niin siis- Kiitos. Sitten edustaja Vakmans. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös eh, vieraitamme. Täytyy sanoa, että ovathan nämä järkyttäviä tietoja. 10 000 lasta, eh, jotka ovat kadonneet. Luettuani tämän tiedon ensimmäistä kertaa ryhdyin toimeen ajoin Den Haagin Europolin päämajaan. Otin yhteyttä Child Focus fokukseen, joka etsii kadonneita lapsia. Enkä minä nyt siis halua missään nimessä verrata lapsia kotieläimiin, mutta kun joku Facebookissa kertoo kissansa kadonneen, niin kaikki lähtevät kissaa etsimään ja tätä tietoa jakavat, mutta näiden lasten kohdalla ei suinkaan näin tehdä. 10 000 lasta. Meidän on kunnioitettava ihmisoikeuksia monissakin jäsenvaltioissa niiden muiden valtioiden lisäksi, joita aina sormella osoitamme ihmisoikeusrikkomuksista. Tänään olemme puhuneet tai kuulleet paljon ennaltaehkäisemisestä. Kyllähän me oikeastaan tämän tiedämme. Täytyy olla tietoinen riskeistä. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Täytyy lisätä kansalaisten valveutuneisuutta. Ja tietenkin kyse on myös, myöskin Ähm, maahan muuttoon liittyvistä kysymyksistä, mutta onhan se nyt ihan järkyttävää, että tässä asiassa ei tämän enempää saada aikaan. Äh, siis ajatelkaa nyt Cecilia Wikströmin tarkistusta äh, siitä, että lapset äh, voivat tehdä hakemuksen missä haluavat. Onhan se nyt aivan järkyttävää, mitä nämä lapset ovat joutuneet kokemaan ja nyt he joutuvat jälleen sitten mitä järkyttävimpien tekojen kohteeksi. 2000 2014 olemme jo tehneet ehdotuksia ja nyt on vuosi 2016, joten eiköhän komission jäseneltä voitaisi pyytää nyt hiukan pikaisempia toimia, jotta saadaan tuo toimenpidepaketti, tiedonanto. No niin, minä olen oikeastaan Afetin jäsen, olen täällä nyt vain vierailijana tänään, mutta ehdottaisin puheenjohtajaa, että valiokunnat yhdessä tekisivät toimintasuunnitelman, koska olemmehan me kaikki saaneet tietoa kentältä. Eikös meidän kannattaisi nyt vähän pitää melua tästä asiasta ja todella lähteä sitä asteittain purkamaan? Sitten haluaisin vielä nyt, kun kuulimme paljon ennaltaehkäisemisestä ja siitä, että tulevaisuudessa voidaan välttää tällaiset järkyttävyydet. Kyllä, mutta silti <laughs> minä ajattelen nyt niitä kymmentä tuhatta lasta, jotka jo ovat kateissa. Moniko heistä vielä elää? Missä he ovat? Ovatko he prostituution piirissä? Voimmeko, voimmeko pelastaa heidät? Moniko heistä on tapettu eh, laittoman elinkaupan vuoksi? Kaksi eh, kuukautta sitten yli 40 Alden jäsentä pyysi tämän asian käsittelemistä. Emme saaneet sitä tuolloin esityslistalle, mutta minä haluaisin tietää, että mihin meidän Euroopassa on ryhdyttävä nyt, nyt, tänään ja huomenna pelastaaksemme nämä lapset, löytääksemme heidät vielä hengissä. Meidän, meidän tehtävämme on huolehtia tästä. Kiitos. Spinelli. Edustaja Spinelli. Grazie, presidente. E- Kiitos, rouva puheenjohtaja. Anna Gomes puhui näiden lasten kohtelusta eri leireissä. Minulla on pari kysymystä tähän liittyen. Vaikuttaa siltä, että ruokaa ei ole tarpeeksi mukaan lukien vastasyntyneille lapsille, pienille vauvoille. Kiosissa kuullaan siitä, että vauvilla on 100 mililitraa maitoa päivässä. Eurooppa hän on erikoistunut eufemismeihin, ikinä ei käytetä oikeita sanoja kuvailemaan tilanteita. Ja haluaisin tietää, eikö nyt olisi korkea aika vähentää voimakkaasti tai siis pitäisi tätä kutsua kidutukseksi. Toinen kysymykseni on se, että monet alaikäiset, jotka ovat lähes 18, mutta eivät vielä 18 vuotta, sanovat, että heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta ja he pelkäävät 18 vuoden täyttämistä, joten he katoavat. Lapsella pitäisi olla oikeuksia. Ja monet ihmiset väittävät olevansa alaikäisiä, jotta välttävät säilönoton. Spinelli. Kiitos edustaja Spinelli. Nyt puheenvuoro takaisin vieraillemme. Monia kysymyksiä. Pyydän teitä vastaamaan lyhyesti, 2-3 minuuttia, jos mahdollista, kullekin. Ensimmäiseksi herra Noiman. Thank you, Madam Chair, also thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain osallistua tähän mitä mielenkiintoisimpaan keskusteluun. Kyllä totta on, että Euroopan panos ja lainvalvontaviranomaisten panos on pieni, mutta toivottavasti kuitenkin tärkeää. Kun ajatellaan nämä mahdollisuuksia toimia, niin varmaankin yksi ensimmäisiä mahdollisuuksia olisi Euroopan laajuisen näiden tapausten hallinnoinnin yksikön perustaminen – koska tämä liittyy tietenkin puhtaisiin tai toimiviin menettelyihin ja myös toimivalta kysymysten selvittämiseen ja tarvitaan myös resursseja ja voimavaroja. Omalta alaltani en oikeastaan näkisi tätä tilannetta nyt ihan niin synkkänä kuitenkaan. Jos nyt katsotaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ihmissalakuljetustapauksissa, niin 65 tapausta käsiteltiin 2009 ja 744 vuonna 2015. No, toki tämä voisi kääntää päälailleen ja sanoa, että no, tapausten määrä on lisääntynyt dramaattisesti, mutta kyllähän tämä myös osoittaa, että yhteistyö toimii. Aivan samoin 484 äh, vuonna 2009 ja nyt sitten 3515 äh, viime vuonna. Eli eurooppalainen yhteistyö toimii ollaan keskusteltu myös siitä, miten eri järjestelmät, siis tietojärjestelmät eu tasolla saataisiin yhteen toimiviksi. Täytyy sanoa kyllä, että kaksi vuotta sitten vielä tämä keskustelu oli todella, todella vaikeaa, mutta keskustelu on kuitenkin käynnistynyt ja minulle esitettiin kysymys. Yritän siihen vastata. Kysymys siitä, tarvitsemmeko lisää voimavaroja. Mm. Euroopan parlamentti oli jo hyvin ystävällinen tässä vastikään äh, ja hyväksyi Europolin äh, lisätalousarvion. Kuitenkin täytyy todeta, että voimavaramme ovat tiukoilla kyllä tässä, kun tuemme jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa ja äh, esimerkiksi Kreikan saarilla pyrimme tukemaan Kreikkaa ja tekemään näitä turvallisuustarkastuksia, niin täytyy sanoa, että kyllähän me tiukoilla olemme. Ja kun nyt puhutaan sitten äh, kadonneiden äh, lasten äh, tapauksista, hyvin todennäköistä on, että ensimmäiset tapaukset, joissa maahanmuuttajalapset todistetusti ovat olleet ihmissalakuljettajien uhreja, niin varmaankin näitä tai ihmiskaupan uhreja, niin aivan varmasti näitä tapauksia on tulossa vielä tänä, tänä vuonna. Me tarvitsemme nyt siis keskitettyjä toimia, me tarvitsemme voimavaroja, rahaa ja myös todellisia toimia. Kiitos. Kiitos sitten rouva Dimitropoulou. So to be brief. Uh, Tämän puhua lyhyesti. Monet suosituksista, joista tänään olemme kuulleet, ne ovat jo juridisia velvoitteita jäsenvaltioille, ne ovat EU-oikeudessa kirjattuna. Samoin YK on yleissopimuksissa koskee lasten oikeuksia, mutta tietysti tämä on turvapaikkalainsäädäntö, kun puhutaan äh, majoittamista lasten kohdalla, äh, joita voidaan panna huoltoperheisiin, ja kun puhutaan äh, lastenhoitajista tai huolteista, näistä puhutaan jo EU-oikeudessa. Kysymys kuuluu, miksi tätä ei täytäntöönpanna ja miten varmistamme, että näin todella tapahtuu. Monet näistä asioista, joista tänään olemme kuulleet, eivät ole mitään uutta meidän pitää mennä nyt hiukan askel pidemmälle ja täytäntöönpanna kaikkea tätä. Sitten toinen asia, joka liittyy uuteen lainsäädäntöön, meidän pitää varmistaa, että lapsen etu aina otetaan huomioon ja arvioidaan lapsen tilanne, jotta voidaan varmistaa, että päätökset eivät unohda sitä, mitä jatkossa tapahtuu lapsille. Tästäkin varmasti keskustellaan jatkossa, kun puhutaan sormenjälkien ottamista ottamisesta lapsilta. Saattaa olla tapauksia, joissa saattaisi olla lasten edun mukaista ottaa sormenjäljet, koska silloin lapset voidaan jäljittää, mutta samanaikaisesti meidän pitää katsoa tietosuojakysymyksiä, meidän pitää tarkastella muita kysymyksiä ja pitää ottaa huomioon myös turvatakeet, jotka täytyy toteutua, jotta tässä aina siis toimittaisiin vain lapsen parhaan edun mukaisesti aina asiat eivät ole niin mustavalkoisia. Monet kysymykset, jotka tulivat esiin, esimerkiksi näistä huoltajista ja haasteista, jotka liittyvät tähän huoltojärjestelmään. Kuulimme tilanteista Italiassa ja muissa jäsenvaltioissa. On tällainen käsikirja, niin kuin jo sanoin. On jo monia muitakin välineitä, joilla annetaan ohjeistusta ja ratkaisumalleja on myös EUn rahoittamia hankkeita kadonneista lapsista ja näitä voidaan käyttää hyväksi myös jäsenvaltioissa ja näin voidaan muuttaa tilannetta paikan päällä. Sitten kansallisesta yhteistyöstä, se on myös erittäin tärkeää. Meidän pitää muistaa, että kadon lasten ilmiö ei koske kaikki vain jäsenvaltioita olemme kuulleet paljon aivan erityisesti tietystä jäsenvaltiosta, mutta pitää tarkastella tietoja, joita on saatavissa ja käytettävissä. Kyse ei ole vain Kreikasta, ei ole myöskään kyse vain Kreikasta. Ei tässä nyt halua alkaa nimetä mitään maita, mutta Etelä on kyseessä, keskeinen Eurooppa, koko pohjoinen, siis koko Euroopan alue. Myös haasteet ovat haasteita kaikissa jäsenvaltioissa, joten meidän pitää tarkastella kansainvälistä yhteistyötä ja meidän pitää tehdä yhteistyötä. Miten tässä voidaan toimia? Meidän pitää rakentaa tarkastella todennäköisesti sellaisia mahdollisuuksia, että tukeuduttaisiin olemassa olevien järjestelmiin, mitä tulee tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön, ja meidän pitää tarkastella myös, miten otetaan lasten, lastensuojeluviranomaiset huomioon. Mainitsin nämä biometriset hankkeet, joihin on ryhdytty, ja tämä tuntuu todella tässä tutustutaan eri järjestelmiin, tietojärjestelmiin, siis, siis Eurodac ja muuhun. Ja miten tätä kaikkea voitaisiin mahdollisesti käyttää hyväksi, kun jäljitetään karnoita lapsia, ottaen aina lapsen etu huomioon siis, ja miten voidaan eh, mahdollisesti tehdä tarvittavia muutoksia, jotta voidaan parantaa yhteistyötä ja ottaa huomioon myös lastensuojeluviranomaiset. Tästähän tätä suunnitellaan ja toivottavasti vuosi 17 tuo jotakin uutta aikaa. Kiitos Rova Moralis. Kiitos niille kuulettamalle parlamentin jäsenet täällä. Vasemmin, tämä on tärkeä aihe. Kuulin tämän sanan kiireellisyys ja nyt kyllä meidän pitää varmistaa, että emme nyt vain tyydy tähän tietoon, että on 10 000 kannatalosta, vaan pitää tehdä jotakin, pitää löytää heidät ja sitten ennaltaehkäistä lisäkatoamiset. Oli kysymys siitä, että missä vastuu on. Minusta vastuu kuuluu molemmille tasoille, EU-tasolle ja kansalliselle tasolle. 2013 vuonna Euroopan komissio julkaisi raportin, joka käsitteli kannatella lapsia yleisesti ottaen, ja siinä tutkimuksessa sanottiin, että vain neljä EU-jäsenvaltiota oli ottanut käyttöön prosessit, joilla käsitellään tätä ongelmaa monissa jäsenvaltioissa, jossa ilmoitetaan, että on kadonnut alaikäinen lapsi, niin on tietty toimimattomuuskausi, mutta tiedämme, että nopea toiminta on tarpeen. Tietyissä jäsenvaltioissa vastaus yksin tulleeseen kadonneeseen lapsen on, että tämä turvapaikkahakemus järjestetään Tähän pitää puuttua. Tämä ei ole velvollisuuksemme mukaista jo tasolla kyllä. prosessi pitää käydä uudelleen läpi, pitää varmistaa, että lapsen etu on kaikkien vastauksemme ytimessä. Sieltä tämä on rajat ylittävä ongelma ja sen puuttuminen kansallisella yksin ei riitä. On useita asioita, joita on esille, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka vievät meitä eteenpäin. Ensinnäkin on tärkeää, että lapsikortan luottamuksella annetaan heille mahdollisuus tulla kuulluiksi ja puhua heidän tarpeistaan ja ymmärtää, mitä riskejä he kohtaavat yksilöllisellä tasolla. Tähän vaaditaan kapasiteettia, koulutusta ja resursseja. Se vaatii myös tietoa lapsille. Nämä lapset voivat tehdä päätöksiä, tietää mitä riskejä on ja että on menettelyjä, joilla sitä huolehditaan. Lisäksi tarvitaan kunnon majoitusta ja säilönotto ei ole oikea vastaus Totta kai tämä on ongelma monissa maissa. Ja tiedämme, että tilanne esimerkiksi Kreikassa tällä hetkellä on dramaattinen vastaus tilanteeseen. Pitäisi olla monenvälinen ja siinä pitäisi olla lastensuojeluviranomaiset mukana. Ja periaatteita tulisi noudattaa kotouttamisperiaatteet ja koulutus mainittiin täällä myös. Meidän pitäisi priorisoida tätä myös, sillä monet kadonneet lapset ovat lapsia, jotka kohtaavat tilanteen, jossa he eivät enää voi nauttia suojelusta. Tämä on myös huolenaihe, johon pitää puuttua tulevissa vastauksissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kaikista vastauksistanne. Kiitos, että pääsitte paikalle antamaan näitä tietoja. Voimme tehdä jotain sen eteen, että voimme ratkaista nämä kysymykset. Nyt pitää mennä suoraan seuraavan esityslistan kohtaan. Kiitos, että pääsitte paikalle. Tämä on jotenkin yhteydessä. Kyseessä on siis ihmiskaupan torjunta EUn ulkosuhteissa. Edustaja Valeron lausuntolunnos esiteltiin Libe-valiokunnassa 16. maaliskuuta. Libe laatii lausuntonsa yhteistyön osallistuvan valiokuntana työstön 54 mukaan. DRUA-valiokunnalle 95 tarkistusta on jätetty mietintöön ja nyt käymme keskustelua valmistelijan ja varjovalmistelijan kanssa. Olkaa hyvä, edustaja Valero. Kiitos oikein paljon. Haluan aloittaa puheenvuoroni kiittämällä erittäin hyvästä yhteistyötä varjoesittelijöitä. Ne olemme pari kertaa tavanneet jo ennen kuin kirjoitin ensimmäisen luonnoksen ja tuon jälkeen meillä on ollut vielä joukko tapaamisia. Ja mielestäni olemme kyllä saaneet aikaan 95 tarkistukseenhan tässä päädyttiin, niin niistä olemme saaneet aikaan kompromisseja, ei nyt ihan kaikista sentään, mutta tässä itse asiassa mielipideerot eivät ole ollenkaan suuria meidän välillä. Me olemme kannassamme hyvin lähellä toisiamme. Tässä nyt, eh, niin kuin puheenjohtaja juuri totesi, kyse on pikemminkin siitä, mm, mitä tulee ihmiskauppaan ulkosuhteissa, eli kun tässä on yhteys myös meihin. Meillä on tosiaan kompromisseja yhtäältä poliisialan yhteistyön, oikeusalan yhteistyön suhteen, samoin koulutus, uhrien tunnistaminen, tarkoitan tällä kouluttamisella siis viranomaisten kouluttamista. Puhumme taloudellisesta ulottuvuudesta, mutta puhumme myös erosta ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välillä ja haluamme, että uhrin asema tunnustetaan, uhreja suojellaan, todistajia suojellaan, lapsia ja herkässä asemassa olevia ryhmiä suojellaan. Puhumme myös tietojen lisäämisestä sekä ennaltaehkäisemisestä. Ei tässä tosiaan suoraan sanottuna välillämme suuria mielipideeroja ole, pikemminkin pieniä sävyeroja siellä täällä. Mielestäni kuitenkin yhteistyö on ollut aivan erinomaista varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että tulemme saamaan aikaan oikein hyvän lausunnon valiokunnaltamme on se hankala ehkä vetää rajaa ulkoisen ulottuvuuden ja sisäisen ulottuvuuden välillä, mutta uskon, että se on ihan yhtä vaikeaa myös oikeusasian valiokunnan tai naisten ja tasa-arvoasian valiokunnan jäsenille. Osittainhan nämä asiat tietenkin ovat päällekkäisiä, mutta sille nyt ei voi mitään. Oikeusasian valiokunta on siis tässä vastuuvaliokunta ja osa näistä kysymistä, kysymyksistä liittyy vain kansalaisvapauksien valiokunnan toimialaan ja siksi me annamme tämän lausunnon. Mutta puheenjohtaja, nyt voimme mielellään kuulla, mitä varjoesittelijöillä on sanottavaa. Kiitos. Joo, Mrs. Valero. Kiitos, edustaja Valero. Tähän asti kaksi puheenvuoropyyntöä, edustaja Sippel ja Gomez. Edustaja Sippel. Thanks a lot. I will speak... Kiitos. Puhun arvostelijamme Kristin Revold Bonfoan puolesta, joka ei pääse paikalle. Iltapäiväksi luen hänen huomautuksensa. 95 tarkistusta jätettiin. Haluaisin keskittyä niistä tiettyihin kohtiin, jotka ovat tärkeitä poliittiselle ryhmälleni. Ja haluaisin myös kiittää valmistelijaa erittäin hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa. Mitä tulee uhrien suojeluun, on hyvin tärkeää meille, että kun tarkastellaan ö, ihmiskaupan uhrien lupien uudelleen uhrien pitäisi saada tämä lupa, vaikka, vaikka tehdä yhteistyötä viranomaisen kanssa, kanssa. He tarvitsevat lupaamme ja apuamme. Ja meidän pitäisi muistuttaa, että uhrien ei pitäisi olla vastuussa rikollisista toimista, jos he ovat pakotettuja siihen esimerkiksi, jos on seksuaalista hyväksikäyttöä tai pakkotyötä. Mitä tulee yksin tulleisiin alaikäisiin, on tärkeää saavuttaa parempi ja proaktiivisempi lasten tunnistaminen, jos he ovat ihmiskaupan uhreja. Tässä suhteessa on tärkeää nimittää pian huoltajat kaikille yksin tulleille lapsille, alaikäisille lapsille. Tässä käsitellään siis ihmiskaupan ihmiskauppaa ja pitäisi korostaa myös ihmiskaupan ja, salakul- ja alaikäisen salakuljettaminen ero, vaikka nämä ilmiöt ovatkin yhteydessä toisiinsa, on selvä ero, joka liittyy tähän suostumukseen tai halukkuuteen, joka ei ole mahdollista ihmiskaupassa. On ehkä samaa mieltä siitä, että edistetään laivavaltaviromaisten työtä. Ihmiskaupan toimisessa me kuitenkaan voi hyväksyä siitä, että tulli- ja raja valvojilla olisi pääsy Europolin tietokantoihin lopuksi. Korkeampi liittyy siihen, että tunnistetaan uhrien status. Ymmärtänyt, että on tarkoituksena luoda uusi rakenne, jolla suojellaan uhreja. Se voi luoda haluttomuutta kuitenkin. Se ei ole tärkeänä, asia, johon keskittyä tarkoituksessa 51. Lopuksi korostaisin tarvetta antaa EU-tasolla kompetenssi tapauksessa, jossa tarvitaan keskinäistä päätösten tunnistamista mukaan lukien ihmiskaupan uhrien suojelu, jos sitä ei taata jäsenvaltion oikeudessa järjestelmässä tämä kompetenssi. Sitä tarvitsee antaa uudelle rakenteelle. Se voidaan antaa jo olemassa olevalle EU-virastolle. On tärkeää, että ihmiskaupan uhrit saavat apua kun heidän statusta, jos heidän statustaan ei tunnusta, kun he matkustavat EUn sisällä. Tämä voi vahvistaa vain uhrien statuksen tunnistamissa EUssa. Joo, Kiitos edustaja Zipa sitten Olmaier. Um, um, ich, dass ensinnäkin äh, viittaus siihen, että ihmiskauppiaiden äh, uhreja kaikki haluaa suojella, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sekoittaisimme asioita keskenään. Suojeleminen tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat joutuneet uhreiksi esimerkiksi raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi tai seksuaalisen häirinnän uhriksi. Äh, kaikki he saavat ehdottomasti äh, suojelua, mutta jos puhutaan äh, vaikkapa henkilöistä, jotka toimivat maan alla ja pimeissä töissä, kaipaisivat aivan vastaavaa suojelua jos tekevät näin omasta tahdostaan, mutta kun puhutaan nämä ihmisistä, jotka ovat joutuneet todella ihmiskauppiaiden uhreiksi, heitä meidän on täysimääräisesti tuettava, totta kai mutta ne, jotka itse painuvat maan alle, eivät mielestäni kuulu tämän suojelumääritelmän alaisuuteen. Tämän lisäksi Pariisin ja Belgian heiskujen jälkeen näyttää siltä, että emme edelleenkään ole valmiita antamaan Frontexille toimivaltaa tarkastella, mitkä henkilöt ovat mahdollisia tekijöitä, koska on henkilöitä, jotka tulevat ähm, tämän maahanmuuttajavirran mukana Eurooppaan äh, tarkoituksena terrorismi. Me toteutamme esimerkiksi monia alkoholiratsioita ja puhallutamme myös ihmisiä, jotka eivät ole alkoholia nauttineet, eikä tätä pidetä ongelmallisena ollenkaan. Ja näin me sitten löydämme myös ne alkoholia nauttineet autoilijat. Ja jos me teemme esimerkiksi verotarkastuksia, niin eihän se nyt tarkoita sitä, että epäilemme kaikkia veropetoksista, vaan haluamme löytää ne, jotka petoksia ovat tehneet. Eli sama koskee myös tätä, jos me vertaamme tietojärjestelmien tietoja ja pyrimme löytämään sieltä mahdollisesti pakolaistatusta väärinkäyttäviä henkilöitä, joilla on pahat mielessään, niin eihän tämä nyt tarkoita sitä, että yleisesti joka ikistä ihmistä epäilisimme rikolliseksi. Kun me muuten pyrimme löytämään nämä rikolliset sieltä pakolaisten, aitojen pakolaisten joukosta suojelemme myös pakolaisia, koska eh, nämä rikolliset kyllä eh, hyväksikäyttävät pakolaisia monin tavoin. Uh, niin, tämä aihe todellakin liittyy tähän keskusteluun. Mä olen sitä mieltä todella, että on tärkeää tunnistaa uhrit, mutta myös ymmärtää, että on niitä, jotka tulevat jo tänne uhreina ja sitten niitä, jotka tulevat tänne pakolaisina mutta, tai siirtolaisina, mutta joutuvat sen jälkeen uhriksi, koska ovat niin haavoittuvaisia. Niin kuin näin Kreikassa, kukaan ei tunnu välittävän. Kukaan ei käänny heidän puolensa, kukaan ei kerro heille eikä mitään, eikä auta heitä suojautumaan ihmiskauppeita vastaan. Just tämä koskee erityisesti naisia ja lapsia. Ja kyllä, niin kuin täällä sanottiin, uhrin aseman tunnustaminen on prioriteettikysymys. Kreikassa tällä hetkellä kaikki on jumissa, siellä ei ole yhtään mitään. Niin kuin sanoin, olen tavannut monia naisia ja he kertovat minulle, että odottivat verheen yhdistymistä muissa maissa, eivätkä he tienneet, miten pääsivät tästä tilanteesta ulos, koska kukaan ei auttanut heitä, kukaan ei neuvo heitä, eikä tämä järjestelmä toimi ollenkaan. Kaikki on ihan jumissa ja jos me tunnus, tunnistaisimme, että he, he ovat uhreja, he, jos todetaan, että heillä on sukulaisia muissa maissa, niin kyllähän tämä pitäisi olla prioriteettikysymys, mutta tämä ei toimi. Joten tämä liittyy tähän toiseen keskusteluun. Ei riitä, että kuuntelemme vain näitä asiantuntijoita, meidän pitää puhua hallituksella, mitä ne tekevät. Esimerkiksi Kreikan tapauksessa, miten autetaan Kreikan viranomaisia, koska selvästikään heillä ei ole resursseja auttaa uhreja, ovat, on kyse sitten seksuaalista hyväksikäytöstä tai muusta ihmiskaupasta. Ja mitä me sitten oikein teemme toimimmeksi rikosverkostoja vastaan? Viime viikonloppuna olin Kyproksella, myös Pohjois-Kyproksella ja näin paljon nigerialaisia tyttöjä, joiden kanssa puhuinkin, joidenkin heistä sitten sain huomata, sain tietää, että he kuuluvat prostituutio renkaaseen ja sak- turkkilaiset sotilaat myös hyväksi käyttivät heitä. Heitä vietiin Turkkiin sieltä pohjois Turkista. Ja väittääkö joku tällaista yhtään mitään? Entä nämä verkost, verkostot, jotka hyväksikäyttävät afrikkalaisia naisia Kyproksella ja Turkissa? Onko heillä mitään yhteyksiä tämän tyyppisiin ihmis, näihin ihmiskauppiaisiin? On kyse sitten seksuaalista hyväksikäytöstä tai elinkaupasta? Mitä järkeä on kaikilla tällä hienolla lainsäädännöllä, jos sitä ei kuitenkaan jäsenvaltiossa täytäntöön panna? Edustaja Spinelli. Ringrazio la collega. Kiitos. Haluaisin kiittää kollegamme Budil Varoa. Kiitos tästä loistavasta työstä. Jätin tarkistuksia, jotka täydentävät minusta hänen lausuntoaan. Jätin tarkistuksia, joissa pyydän, että tunnustetaan uuden tyyppinen ihmiskauppa tähän ihmiskauppaan liittyy kidutusta, vakavia kidutustapauksia, kotiväkivaltaa, katoamisia, erityisesti eritrealaisia on tässä, jotka, joita kaapataan. He ovat traumatisoituneita ja he eivät aina saa riittävää tukea Euroopassa, sillä tämän tyyppinen kohtelu, sitä ei ole tunnustettu virallisesti Euroopassa. Parlamentin päätöslauselma Eritreasta viime maaliskuussa mainitsee jo tämän uuden tyyppisen ilmiön. Ja ehkä olisi nyt hyvä tarkentaa kaikkia näitä näkökulmia lausunnossa. Jätin muitakin tarkistuksia, tai ryhmän jätti tarkistuksia, jotka koostuvat siitä, että EU vaatii erityisiä tullietuuksia sopimuksissa tiettyjen kolmansien maiden kanssa. Tavoitteena on kannustaa niitä ratifioimaan varmaan täytäntöön eri kansainvälisiä sopimuksia oikeuksista, työoikeuksista, ympäristö, näkökulmista ja muuta. Ja haluaisin myös, että lausunnossa pyydetään, että EU sisällyttää systemaattisesti kansainvälisiin sopimuksiin, joita se sopii, mukaan lukien kauppasopimukset, investointisopimukset, joita ollaan päättämässä, niin niitä voi sisällyttää lausekkeita, jotka käsittävät ihmisoikeuksia ja ihmiskauppaa. Lopuksi jätin kaksi tarkistusta, jotka liittyvät sukupuolikysymyksiin. Edelleenkin, jos puhutaan siis ihmiskaupasta ja pyrmässä tai jäsenvaltiot tekevät parempaa yhteistyötä oikeudellisella tasolla, pitää myös korostaa sitä, miten tärkeää on tunnistaa EU-tasolla pakolaistatuksen ja ihmiskaupan uhrin erot. Sippel puhui tästä yleisestikin. Tämä status, asema molemmissa tapauksissa tarkoittaa sitä, että henkilö pitää suojella korkealla tasolla. Pitää pohtia, että saattavatko henkilöt kohdata kiidutusta tai kuolemantuomioita kotimaissa. Kiitos sitten, edustaja Valero. Tack så mycket och tack för... Kiitos paljon ja kiitoksia puheenvuoroistanne ja panoksestanne keskusteluun. Nostan tässä nyt esiin vielä kolme kysymystä, jotka täällä mainittiin. Europolin eh, tietojärjestelmä ja siellä olevat tiedot. Mehän eh, itse asiassa äänestämme tästä erillisessä äänestyksessä, koska ilmeistä on, että tästä asiasta ollaan erimielisiä, mutta kaikkia me äänestämme sitten oman kantamme mukaan. Tosiaan tuo rajanveto ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan välillä, öö, siihenkin meillä on kompromissi. Ja sellainen henkilö, joka itse hakeutuu ihmissalakuljettajaksi, kuluttajan äh, äh, toiminnan piiriin ja pyytää salakuljettamaan itsensä helposti saattaa joutua sitten Eurooppaan päästyään ihmiskauppiaiden käsiin. Olemme tämänkin äh, kompromissitarkistuksessa ottaneet huomioon tavalla, joka varmasti saa kaikkien hyväksynnän. Sitten kysymys jonka itsekin joku vuosi sitten jo olen havainnut. Tämä on ongelma, jota ei oikein vielä ole mainittu, mutta nämä ovat niitä tarkistuksia, joissa juuri jurivaliokunta on vastuuvaliokunta, kysymyksiä ja sitten nämä ulko, ulkoisen ulottuvuuden kysymykset. Mutta me äänestämme joka tapauksessa ja sittenhän me sen näemme. Eli jotkut tarkistuksista on katsottu pikemminkin tähän ulkoisen ulottuvuuteen liittyviksi ja toiset, ja ne toiset sitten sisäiseen ulottuvuuteen. Mutta ne ovat mukana käsittelyssä joka tapauksessa. Kiitos paljon. Thank you, Mrs. Valero. Kiitos edustaja Valero äänestysvaliokunnassa on 28. huhtikuuta. Kiitos kaikille. Seuraava kohta. direktiivi terrorismin toiminnasta ja terrorismin toiminnasta neuvoston puitepäätöksen korvaaminen vuonna 2002. Edustaja Holmaier esitteli maaliskuussa luonnoksensa valiokunnassa ja nyt käymme keskustelua tarkistuksista. Olkaa hyvä, edustaja Oholmaier. Puheenjohtaja, kollegat, aivan ensin haluan lämpimästi kiittää teitä. Kiitän erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat kanssani jaksaneet istua kolmessa pitkässä kokouksessa keskustelemassa aiheesta ja nyt meillä on sitten vielä lisää aikaa keskustella asiantuntijoiden kanssa. Äh, asiantuntijoiden, jotka tuntevat äh, hyvin suoran, suoranaisesti jäsenvaltioiden tilanteen syyttäjäviranomaisuuden ominaisuudessa tapasimme italialaisen syyttäjäviranomaisen vastikään. Hän erittäin tarkasti ja erittäin ymmärrettävästi selitti meille, miten Italia näihin uusiin kysymyksiin suhtautuu kysymyksiin, joita uusi kansainvälinen terrorismi eteemme on heittänyt. Ja kyllä täytyy sanoa, että meillä kyllä veri jäätyi kun kuulimme tältä italialaiselta syyttäjältä, mitä maailmassa tapahtuu ja millä, miten brutaalisti terroristit kohtelevat jopa pieniä lapsia. Täytyy sanoa, että kyllä siinä, kyllä siinä luu meni kurkkuun, kun näitä kuuli. Kiitän lämpimästi kollegoita, jotka ovat innostuneesti osallistuneet tähän työhön, tehneet yli 400 tarkistusta. Yritämme nyt sitten näitä tarkistuksia yhdistellä toisiinsa mahdollisimman järkevällä tavalla. vasta sen verran, että ensin eh, yritämme yhdessä tehdä kompromisseja varjoesittelijöiden kanssa niin pitkälti kuin vain mahdollista. Ja minun lähtökohtani on se, että että 2002-2008 puitepäätökset, jotka on täysin jo täytäntöönpantu jäsenvaltioissa, säilytetään sellaisinaan. Ja nyt keskitytään erityisesti niihin aiheisiin, jotka ovat uusina tulleet tässä esiin. Ja pyritään sitten mahdollisimman hyvällä tavalla ähm, niille antamaan tuki myös komission luonnoksessa. Tässä äh, on kyllä toistuva asia tai asia, joka toistuvasti on noussut esiin tässäkin. Itse asiassa jo PNRssä tämä nousi esiin. Eli miten kohdella henkilöitä, jotka ensin matkustivat Syyriaan ja Syyriasta sitten osallistuttuaan osittain toimiin ja saatuaan Syyriassa koulutusta, niin tämän jälkeen sitten mahdollisesti tulevat to, vaikkapa Saksaan ja Saksasta sitten muualle Eurooppaan toteuttamaan järkyttäviä terroristitekoja, koska nämä ihmisethän todella liikkuvat vapaasti myös Euroopan sisällä. Ja palaavat tosiaan EU-hun ja heidän uh, he, se uhka, jonka he tuovat, on kyllä todella, todella suuri. Terrorismi direkt direktiivissä äh, hän äh, on myös YK päätöksiä. Komissio on ottanut YK päätöksiä sekä kansainvälisiä muita FATF-päätöksiä ja nämä on tarkoitus ottaa osaksi EU-lainsäädäntöä. Näissä tapaamisissa ja, ja keskusteluissa, erityisesti eilen syyttäjäviranomaisen kanssa keskustelussa on tullut hyvin selväksi, että joka kerta täytyy myös syyttäjäviranomaisten pohtia hyvin perustavanlaatuisesti tätä tasapainoa ihmisten kansalaisvapausten rajoittamisen suhteen. Täytyy olla todella tiukat kovat todisteet että näihin toimiin voi ryhtyä. Pelkkä tieto matkasta, matkustamisesta ei riitä. Todisteita täytyy olla, jotta ihmiset saadaan saatettua oikeuden, oikeuden eteen. Mutta kun näitä todisteita sitten on, täytyy myös olla mahdollisuus asettaa nämä henkilöt vastuuseen oikeus, oikeudellisessa menettelyssä ja heidät tuomita, jos heidät syyllisiksi katsotaan. Syyttäjäviranomaisilla aivan ilmeisesti on se ongelma, että jos halutaan estää ennalta järkyttävät rikokset, sellaiset, joita tapahtui Brysselissä ja sitä ennen Pariisissa, niin <laughs> täytyy pyrkiä löytämään mahdolliset terroristit ennen näitä iskuja. Ja jos näitä pidätyksiä sitten toteutetaan ennaltaehkäisevästi, niin täytyy toteuttaa todella merkittäviä tutkimuksia, esimerkiksi kotietsintöjä ja vaikkapa digitaalisia etsintöjä, tietokoneet ja niin edelleen. Ja jos näitä, jos näitä mahdollisuuksia ei ole, niin sitten voi olla aikamoinen ongelma. Esimerkiksi Italiassahan on estetty iskuja ilman, että tämä on tullut julki muualla. Ja kyllä todella ne realistiset kertomukset, joita eilen kuulimme, ovat aika kovaa kuultavaa ja tulemme tapaamaan oikeusjärjestelmän edustajia myös muista jäsenvaltioista ja kuulemme heiltä. Kiitän todella varjoesittelijöitä tästä tiiviistä, tiiviistä yhteistyöstä. Ja juuri tämän terrorismidirektiivin kohdalla varmaan voimme osoittaa olevamme, toimivamme todella yhtenä miehenä yhdessä rintamassa ja ne, jotka joilla terroristitekoja on valmisteilla. Meillä on todella oltava aikamoinen vastavoima estääksemme heidän toimensa. Tätä kansalaiset meitä odottavat ennen kuin sitten 130 tai 30 ihmistä menettää iskussa henkensä poliittisille toimielimille, mutta myös turvallisuuselimille ja oikeuslaitoksellemme. Tämä on välttämätöntä. Mikäpä sen hirvittävämpää kuin joutua äh, kokemaan äh, dramaattisia menetyksiä äh, tai perheenjäsenen loukkaantuminen. Meidän on nyt todella huolehdittava myös uhrien oikeuksista. Kaikki poliittiset ryhmät näyttävät pitävän uhrien tilanteen, tilannetta hyvin, hyvin tärkeänä ja myös sitä, että uhrit saavat tukea ja apua ja että tämä on ilmaista. Niin Brysselissä kuin Pariisissakin on nyt jouduttu kokemaan, että ihmiset jotka iskun uhriksi joutuvat, eivät he nyt tiedä, mistä lähteä oikeutta hakemaan. He tarvitsevat tätä apua koska, ja neuvoa, varsinkin jos ovat menettäneet perheenjäseniä tai perheenjäsenet ovat sairaalassa vakavasti loukkaantuneena. Silloinhan ihmiset tarvitsevat todella apua ja neuvoja. No niin, 24. päivä saapa nähdä viimeistään sitten 30. päivä. Alankomaat olisi puheenjohtajavaltiona valmis toteuttamaan kesäkuussa vielä kolmikantaneuvottelun ja Eh, pyrkisi ehkä sopimaan vielä puheenjohtajakaudellaan eh, komission ja parlamentin kanssa siitä, että annetaan päättäväinen signaali ulospäin ja saataisiin, että saataisiin tämä asia todella jopa päätettyä vielä heinäkuussa tai jo heinäkuussa. Ja toivon, että kollegat voivat antaa tukensa näille ajatuksille. Kiitos. Kiitos edustaja Holmajer. Edustaja Kinitse, Si, grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, haluaisin ensin kiittää Monika Holmajeria tähän mennessä tehdystä työstä ja haluaisin kiittää häntä myös siitä, että hän valitsi tällaisen lähestymistavan varjo esitellä kokouksia, jossa on asiantuntijoita eri maista, eri sektoreita edustaen myös. Tätä kautta voimme paremmin ymmärtää tätä kysymysaluetta. Tänään käsitellään tekstiä, josta on hyötyä niille, jotka jatkuvasti päivittäin toimivat terrorismin parissa. Tässä pyritään antamaan heille tehokkaita välineitä käyttöönsä. Olen tyytyväinen, että Monika muistutti tästä asiasta. Nikola Piacente syyttäjäpuheenvuoro oli tässä varsin tärkeä. Hän tätä kautta voitiin esittää myös eri kysymyksiä, mitä tulee kaikkein tärkeimpiin toimiin, joita voitaisiin suunnitella, jotta voitaisiin täyttää näitä puutteita, joiden takia ikävä kyllä emme pysty tehokkaasti toimimaan näin vakavia rikoksia vastaan. Me tiedämme, ja Rova Holmaier tästä muistutti edessämme, on erityyppinen terrorismin laji kuin aikaisemmin joissakin maissa on koettu mukaan lukien Italiassa aikanaan. Terror, kyse oli sisäistä terrorismista, mutta nykyään nämä terroristit tulevat ulkoa ja terroristit kuitenkin elävät meidän maissamme. Heillä on eurooppalaiset passit ja terrorismin toimintatavat ovat myös aivan uusia ja todella monimutkaisia myös. Uskon, että meidän tehtävänämme, tehtävämme on varsin äh, vaativa ja meidän pitää kantaa tässä merkittävä vastuu, koska kyse on oikean keskitien löytämistä, miten suojellaan oikeuksia, liikkumisvapautta ja myös sitten tarvi, varmistetaan tarvittava turvallisuus ja sen takaaminen kansalaisille. Oikeus vapauteen ja oikeus elämään, näiden pitää olla erittäin tärkeissä, tärkeässä asemassa. Meidän pitää määritellä oma kantamme samalla noudattaen tätä kultaista keskitietä näiden eri vaatimusten välillä. Täällä viitattiin jo puite päätökseen terrorismin vastaista taistelusta aikanaan parlamentilla ei ollut vielä tällaisia toimivaltuuksia kuin sillä nyt on eh, perussopimuksessa annettu. Näin ollen meillä on tänään olennainen vastuu kannettavanamme eh, terrorismi-ilmiön kohdalla. Ikävä kyllä, eh, terrorismia terroristi-iskuja tehtiin täällä aivan lähellä parlamenttiakin. Se oli, todella dramaattista. Uskon, että nyt kannattaa jatkaa työtä ja analysoida huolella eri tekijöitä, eri tyyppisiä rikoksia, joita haluamme paremmin ymmärtää. Tarkistukset, joita minunkin ryhmäni on tehnyt, tietenkin korostaa tiettyjä kantoja, jotka tällä hetkellä ovat vielä varsin kaukana toisistaan, mutta olen sitä mieltä, että mahdollisuuksien rajoissa niin jälleen kerran haluan tukea tässä esittelijämme. Siis mahdollisuuksien rajoissa varmasti löydämme kompromissitarkistuksia ja jatkossa meidän pitää vielä syventää eri aihepiirejä, joiden kohdalla kannat ovat vielä varsin kaukana toisistaan ja ne ovat varsin monimutkaisia kysymyksiä myös usein. Kyse on kansainvälistä velvoitteista, tietenkään näistä ei voida mitenkään neuvotella on myös tämä lisää e- e- e- Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja. Tämä on ihan minimistandardia, näitä ei missään nimessä saa alittaa, mutta kaikkia valintoja ja vaihtoehtoja pitää huolella analysoida ja miettiä. Haluaisin vielä esittää teille joitakin esimerkkejä ja puhuisin matkoista, joita tehdään tarkoituksessa. Tiedämme, että tähän liittyy monia eri puolia. Meillä on kansainvälisiä standardeja, toimiin on ryhdytty, että voitaisiin torjua tai estää vierastaistelujen päätyminen Irakin ja Syyrian. Mutta nyt ongelmana on, ongelma on toinen. Näitä terroristeja palaa Eurooppaan ja he haluavat jotkut tehdä tällaisia hyökkäyksiä ja yrittävät välttyä oikeustoimilta maassa, jos jäsenvaltioissa meidän pitää huolella arvioida ja analysoida eri tapauksia ja ottaa huomioon erityyppiset käyttäytymiset. Tähän liittyy muitakin elementtejä, joista jaan täysin e- esittelijän lähestymistavan. Tämä asia otettiin jo esille ja varmasti olemme tästä kaikki samaa mieltä. Myös yleinen syyttäjä Piacenti otti sen hu- huomioon. Brysselin ja Pariisin tapahtumat ikävä kyllä ovat todisteita tästä. Kyseessä ovat terroristi- terrorismi-iskut, tekijöinä olevat yksilöt, joita ei välttämättä tunnettu mm, oikeuspiireissä. Esimerkiksi Italiassa, niin kuin on jo todettu, tehtiin varsin tärkeitä johtopäätöksiä tutkimuksen jälkeen, kun oli tutkittu terroristisia liikkeitä ja tiedustelupalvelun toimivat hyvin. He valmistelevat tutkimuksen hyvin ennalta käsin. Tämä tietysti välttämättä ole lopullisia ratkaisuja, mutta siltikin saatiin aika hyviä tuloksia ja tämä alustava työ tuki tuloksia. Riippumatta siitä, miten määrittelemme eri artiklat, joita josta meidän pitää tehdä mahdollisimman täsmällisiä, mitä tulee sitten matkoihin tai värjäykseen tai verkkovärväykseen, niin kuin herra Diasentti sanoi, on tiettyjä värväyksen ja koulutuksen muotoja, joita voidaan suorittaa verkossa, mutta tästä kaikesta riippumatta meidän täytyy aina korostaa yhteistyötä sitä tarvitaan tiedustelupalvelujen, poliisivoimien välillä, oikeuslaitosten välillä tiedonvaihto oikeaan aikaan on ehdottoman välttämätöntä. Se on odollinen ennakkoedellytys. Muutoin hyväkään lainsäädäntö, toivon, että me saamme aikaan tässä hyvää lainsäädäntöä, niin ilman tätä tuloksia ei saada. Siis yhteistyön kaiken pohja. Olen valmis jatkamaan tätä työtä niin, että löydetään oikea tasapaino eri vaatimusten välillä ja toivottavasti saamme aikaan sellaisen tekstin, joka antaa meille tehokkaimmat välineet torjua terrorismia. Kiitos edustaja Kinichi. Edustaja Depre korvaa toisen varjostelijan Jetsäkin. Äh, merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Niin, korvaan täällä edustaja Jesekin, joka pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Hänellä on muita velvollisuuksia, joten puheenjohtaja Luen edustaja Jesekin tekstin. Henkilökohtaisesti olen sitä samaa mieltä, vaikka tiedän, että tietyistä asioista vielä keskustellaan tiiviisti ryhmäni sisällä, mutta olen itse samaa mieltä edustaja Jesekin kanssa sen takia luen nämä sellaisenaan nämä kommentit. Tekstin tavoite saavuttaa yhteinen rikossäännöstö on hyvä jos siis ajatellaan terroritekoa sinänsä, tai ensimmäisenä askeleena, ensimmäisen askeleen toimi kohti tällaista terroriiskua. Kuuluu siis tähän, ja edustaja Jesek jatkaa, hän sanoi, että meidän pitää ensinnäkin käsitellä sitä, että mitä on valmisteleva teko, kun halutaan osallistua terroritekoon, jotka on määritelty tässä rikkomuksina, jotka liittyvät terrorismiin tekstissä siis. Edustaja Jesek on sen tarkistuksesta, ettemme kiinnitä yhtävästi huomiota näihin tekoihin hänelle ja minulle. On selvää, että vihaviestin julkaiseminen on terroriteko, koulutus ja asekoulutus tai muut tekniset koulutukset, joiden tavoitteena on suorittaa terrorismia myös, ja matkan järjestäminen, jos halutaan liittyä terrorismiryhmään tai tehdä isku, on myös tällainen, ja myöskin terrorismin rahoitus on valmisteleva teko ja näitä pitää rangaista. Hän ei voi tukea tarkistuksia, jotka poistavat äh, osittain näitä toimia tästä rikkomusluettelosta. Toiseksi, artikla 15 on toinen tärkeä asia edustaja Jesekille ja minulle jos halutaan inkriminoida yksilö, joka on suorittanut tekoja, niin tekstin mukaan ei ole tarpeen, että rikkomus on itse asiassa tehty ja että se on yhteydessä erityiseen tekoon. Tämä linkin yhteys on tärkeä, jos halutaan sallia viranomaiselle se, että he toimivat tehokkaasti, kun yksilö menee kouluttautumaan tai taistelemaan terrorismiryhmän riveihin, niin välttämättä alun perin hänellä ei ole tarkkaa iskua mielessään usein, vaan ohjeet hän saa sitten leirillä. Ja se, että viranomaisten pitäisi näyttää toteen, että tällainen te- toimi on henkilön mielessä on minusta irrealistinen, epärealistinen ja sopimaton. Ja edustaja Jesek lopuksi sanoo, en voi siis tukea tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan puheenjohtaja ja esittelijä. Haluaisin siis korostaa osata tarkistuksia, joita me jättäneet. Ne kaikki liittyvät siihen, että parannetaan tietoa ja systematisoidaan tietoa jäsenvaltioiden välillä. Meistä jäsenvaltioiden pitää systemaattisesti ilmoittaa sissiin kaikki henkilöt, joita epäillään tai jotka on tuomittu ainakin yhdestä rikkomuksesta, jotka on määritelty artiklassa kolme nykydirektiivissä eli myös tämä valmistelevat teot. Jäsenvaltiolla on sama velvollisuus, myös ilmoittaa Europolille kaikki henkilöt, joita epäillään, jotka on tuomittu yhdestä näistä rikkomuksista, jotka on määritelty artiklassa 3 A14 tässä direktiivissä. Pyydämme myös puheenjohtaja ja esittelijä, että jäsenvaltiot ja tämä on keskustelu, jota olemme nyt jo käyneet. Ja olemme osoittaneet, että olemme turhautuneita tässä, että jäsenvaltiot, niiden täytyy vaihtaa kaikki PNR-tiedot, jotka liittyvät henkilöihin, joita epäillään tai jotka on tuomittu ainakin yhdestä rikkomuksesta, joka on määritelty artlessa 3a14 nykydirektiivissä. PNR-direktiivi, jonka hyväksymme, antaa jäsenvaltioiden vapauden päättää tiedosta, jotka se viestii. Tässähän on kuitenkin kyse perustavallisuuden tärkeästä asiasta, direktiivin tavoitteena on tarkalleen harmonisoida käytänteitä ja torjua näitä valmistelevia tekoja ja terroritekoja, niin tämän takia meistä on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot ilmoittavat muille jäsenvaltioille PNR-tiedoista, jotka liittyvät epäiltyihin henkilöihin tai tuomittuihin henkilöihin, jos siis ajatellaan terroritekoja ja rikomuksia. Meillä on muitakin tietoja. Ja viimeinen kysymys. Tiedän, että se mitä juuri sanoin, että ongelmia joillekin, mutta lopuksi sanoisin siis, että jokainen jäsenvaltio on ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta se laatii oman kompetenssissa artiklan 4 liittyen, kun rikkomus tapahtuu sen alueella, selitän yleensä omalla, omassa maassamme voidaan astaa syytteen henkilö, joka on oman maan kansalainen tai muun maan kansalainen, joka tekee rikkomuksen, tekee rikkeen maan alueella, tämä kuuluu sitten valtion kompetenssiin. Jos maassanne tai jollainen on henkilö, joka kolmannesta maasta, joka on tehnyt rikoksen, ja saatte sitten tutkinnan aikana tietää, että hän on tehnyt rikkomuksen, joka on terrorismiteko, niin haluaisimme, että keskusteltaisiin mahdollisesta myöntää mahdollisuus syyttää tätä henkilö, asettaa tämä henkilö syytteeseen, kun onko se terrorismiteosta, vaikkei hän olekaan tämän maan henkilö tai vaikka tätä rikkomusta ei ole tehty kyseisen maan alueella. Kiitos. Kiitos edustaja Dupre Edustaja Ferrara korvaa toisen edustajan. Eh, intervengo a nome della... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kollegani sijaan hän paikalla koska on muita sitoumuksia. Haluaisin siis esittää teille tekstin, jonka hän on laatinut. Kiitän esittelijää erinomaista yhteistyöstä. Kiitän kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia tarkoituksena parantaa ehdotusta. Komission ehdotusta suuri osa tarkistuksia näyttää kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Te saatte tukemme niille tarkistuksille, jotka paremmin eh, määritellään eri rikoksia, jotka on mainittu tässä ehdotuksessa. Ja eh, tietynlaisen käyttäytymisen syytteeseen asettaminen terroristisessa mielessä. Tässä pitää kuitenkin tukeutua perusperiaatteisiin eri oikeusjärjestelmissä ja tietenkin tarvitaan selkeitä, mm, selkeää näyttöä ja objektiivisia perusteita, jotka pitää todentaa. Ja sitten tässä hiukan arvostelua niitä tarkistuksia kohtaan, joilla pyritään estämään perusvapauksia mukaan lukien omaisuun vapautta verkossa ja sosiaalisessa mediassa, mutta olemme kuitenkin tietoisia siitä seikasta, että internetiä käytetään myös terroristiseen tarkoitukseen ja pyritään radikalisoimaan ihmisiä muun muassa. Olemme tästä tietoisia ja tämän takia haluaisimme, että kaikki verkon kohdalliset rajoitukset toteutetaan tehokkaasti. Haluaisimme myös, että tärkeät kysymykset, kuten terroritekojen estäminen, radikalisaation, radikalisaation estäminen, meidän pitää ennaltaehkäistä näitä ilmiöitä, koska ilman tehokasta ennaltaehkäisyä menetämme tämän taistelun jo etukäteen. Sitten vielä yksi olennainen elementti meidän mielestämme on tiedonvaihto ja se seikka, että yhteistyö poliisin ja oikeuslaitosten välillä tarvitsee vahvistusta, niin se pitää tehdä jopa pakolliseksi, niin kuin muutkin ovat sanoneet. Direktiivi, josta tänään puhumme, sen täytyy ehdottomasti sisältää viittaus tällaisen eh, yhteistyöhön ja siinä pitää puhua myös pakollisesta velvoittavasta yhteistyöstä. Haluaisin tekstiin myös viittauksen tiettyihin terroristiryhmiin. Ehkä voisimme käyttää tässä italialaista mallia hyväksi oikeuslaitoksen avun antajien rooli on tärkeää Italiassa. Ja kun otetaan huomioon tämä niin sanotussa katumustapa- katumustapauksissa. Kaikki, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, voi auttaa heidän tilanteensa. Näin voidaan purkaa terroriverkostoja. Tarkoituksena tietenkin on ennaltaehkäistä uusia iskuja Euroopan maaperällä. Mrs. Pinelli, please. Spinelli, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Io vorrei richiamare l'attenzione. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin nyt vielä kiinnittää esittelijän huomioon saksalaiseen oikeuden päätökseen, erityisesti siihen, että työ, jota BKT Aa, tekee ja uskon, että Holmeier tietää aivan tarkasti, eh, mihin tapaukseen minä viittaan, nimittäin eiliseen 20. huhtikuuta tulleeseen oikeuden päätökseen, jossa todetaan, että eh, lakiehdotus ei ole perustuslain mukainen erityisesti, mitä tulee eh, puhelinkuunteluun sekä muuhun seurantaan katsotaan, että äh, nämä toimet äh, ovat äh, liiallisia, liian pitkälle meneviä ja puuttuvat yksilön oikeuksiin. Kyllä meidän tästä päätöksestä täytyy ottaa oppia jo kaksi kertaa. Saksan perustuslaki tuomioistuin on kyseenalaistanut eurooppalaisia päätöksiä. Tarkoitan tässä nyt tietosuojaa sekä pidätysmääräystä. Että, ja tämä on kyllä tärkeä oppi meille, sillä jos meidän direktiiviehdotuksemme on oikeusvaltioperiaatteen kannalta liian epäselvä tai tulkinnanvarainen, niin eihän tämä ole hyväksyttävää. Ja tällöinhän tietenkin kansallisten toimijoiden tulee voida puuttua meidän toimiemme tai ehdotuksiemme suhteellisuuteen. Tämä on direktiivi, jossa pitää nyt löytää yhteisiä kantoja. Kyllä voimme varmasti lähentyä toisiamme meille iloinen, kun näin, että työstetään tätä työtä tähän suuntaan. Minulle on tärkeää, että tämän direktiivin myötä osoitetaan että me olemme toisenlaisia kuin terroristit. Me noudatamme perusoikeuksia ja siksi tarkoitus tehdä rikos on niin tärkeä, kun antaa näitä määritelmiä näille rikosnimikkeille. Ja halusin vain sanoa, että avain väline, jolla voidaan torjua terrorismia, on yhteentoimivuus, tietokantojen välillä, joita käyttävät poliisit ja oikeuslaitokset ja totta kai myös tietojen vaihto tiedostovallan kanta. Ja toimivuus myös niiden tietojen välille, jotka ovat tiedosteluverkostojen käytössä ja poliisi elinten välillä. Tämä ei toimi ainoastaan Euroopan tasolla joskus tai usein Kyse on kansallisesta tasosta, jossa tämä ei toimi. Ja tässä kohtaa EU pitää toimia ja vedota ja saada järjestykseen jäsenvaltiot. Tämä ei voi jatkua, tämä sotku nykymuodossaan. Ja toinen tärkeä kysymys, mitä tarkastella sitä, mitä asiantuntijat ovat sanoneet, eli että on selvä yhteys järjestäytyneen rikollisuuden pienelläkin tasolla ja niiden ihmisten välillä, jotka voidaan helposti rekrytoida terroristeiksi. Ja Datin mietintökin puhui tästä. Pitää myös pohtia sitä, miten vankilamme ja ne, miten ne toimivat sen sijaan, että ne rehabilitoivat, itse asiassa radikalisoivat vankeja. Tämä ei voi jatkua. Samalla pitää myös puuttua siihen, että miten terroristit, jotka ovat hyökänneet meitä vastaan, niin että useimmat uhrit ovat muslimeita, ei ulkopuolella, mutta siis ne, jotka ovat hyökänneet, mitä kohtaan, eivät ole ulkomaisia taistelijoita, he ovat meidän omia taistelijoitamme. Ja tämä ulkomainen taistelija sanamuoto on harhaanjohtava. Ja jäsenvaltiomme kieltävät totuuden, eli että meillä on ongelma EUn sisällä. Nämä ovat ne tyypit, jotka lentävät ulkomailta tänne, vaan ne, jotka ovat täällä EUssa jo ja usein he ovat syntyneet huonon kotoutamispolitiikan myötä sen takia, että on ollut huonoja politiikkoja taloudellisesti muun muassa. Ne eivät ole helpottaneet osallistamista ja mikä johtanut henkilökohtaisiin tragedioihin, jotka sitten pelaavat rekrytoijien pussiin. Tässä mielessä pitää sanoa, että toivottavasti tämän direktiivin myötä voidaan korjata asia joka oli huonosti ratkaistu, erittäin huonosti ratkaistu PNRssä. En nyt voi ajatella, että PNR on tämä, tämä ratkaisu, joka ratkaisee kaiken. Se on vain väline, mutta se on väline, joka on hyödyllinen, mutta se on melko viallinen väline tällä hetkellä, sillä hallituksemme estivät sen, että siinä olisi yhtenäistetty järjestelmä charterlennoille ja vielä pahempaa yksityiset lennot eivät ole siinä ollenkaan mukana. Ja tietysti kun tiedämme, että terrorismin rahoitus usein voi olla yhteydessä kaikenlaisiin rikollisiin toimintoihin, niin on helppoa kelle tahansa rikolliselle niillä varoilla, joilla hän, jotka hänellä on, hankkia yksityisen koneen tai vuokrata sellaisen rikollista toimintaa varten. Minusta tämä on kauhistuttava tämä porsaanreikä PNR-direktiivissä. Mrs. Intveld. Mr. Intveld. Chair to short. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia. Ensinnäkin epäilen kyllä kovasti tätä ajatusta, että tehdään rikolliseksi matkustaminen ulkomaille terroristisessa mielessä, terrorismitarkoituksessa, koska itse asiassa joku teko voidaan äh, te- kriminalisoida, mutta aikomusten kohdalla olemme kyllä todella heikolla maaperällä ja niin kuin Rova Holmar otti esille, aina tämä pitää pystyä todistamaan. Miten todistaa aikomuksia? Koska ongelmanahan on, ja sitten kohta tulen tähän käytännön puoleen, ongelmana on se, että nuoret, jotka matkustavat Syyrian kaltaisiin paikkoihin, Irakiin ja mitä näitä nyt onkaan, ne ovat nuoria ihmisiä, jotka ovat varsin alttiita kaikenlaisille viesteille. Sitten on monia, jotka matkustavat sinne ja sitten tulevat sen johtopäätöksen ovat tehneet virheen ja palaavat takaisin. Mutta jos teimme heidät heti rikollisiksi, niin silloin he ovat menettäneet Silloin ei voi siis auttaa heitä pääsemään äh, takaisin niin sanotulle kaidalle tielle, niin kuin Rova Anna Gomez sanoi, jos he joutuvat vankilaan, niin on vaara siitä, että he tulevat vankilasta, niin he ovat todennäköisesti täysivaltaisia terroristeja. Joten on monia sellaisia, jotka ovat erilaisissa ohjelmissa, ja joskus ihan onnistuneella tavalla pystytään estämään ihmisten radikalisoituminen. Ja jos pannaan vankilaan, niin menetämään tämän mahdollisuuden. Meillä on tässä käytännön syitä ja periaatteessa syitä, mutta vielä to, toinen kommentti, yleisempi luontoinen kommentti, joka tuli tässä ensimmäisessäkin keskustelussa esiin. Me säädämme tässä lakeja ei lyhyellä aikavälillä. Meidän tarkoituksena on säätää lakeja pitkällä aikavälillä. Me kohdennamme toiminnan yhteen tiettyyn terrorismin lajiin. On esimerkiksi oikeisto, äärioikeistoryhmiä omissa maissamme, jotka saattavat matkustaa kaupungista toiseen bussilla tarkoituksena tehdä terrori, isku, mutta tunnumme soveltamaan terrorismin määritelmää yhä enemmän ja enemmän yksipuolisesti yhteen tiettyyn ryhmään. On muitakin ryhmiä, ei-islamista, jotka tekevät myös väkivaltaisia tekoja jotta hyökkäisivät demokraattista järjestelmää tai mitä tahansa vastaan, mutta jostain syystä heitä ei kyllä kutsuta terroristeksi vaikka mielestäni heillä on ihan samat tavoitteet kuin terroristeilla, mutta he saattavat toimia yhdessä maassa vain. Jos me säädämme lakeja, meidän pitää varmistaa, että säädämme sitten lakeja, noudattaen yleisiä periaatteita, emmekä kohdenna toimintaa yhteen väestöryhmään, koska silloin ne vanhentuvat ja silloin sitten syntyy jatkossa uusia väkivaltaisia ääriliikkeitä ja meidän pitää taas so- sopeuttaa uutta lainsäädäntöä. Pitää olla todella varovainen, minkä laatuista lainsäädäntöä tehdään. Kiitos, edustaja Bakkasal Bueno, yo soy española. Hyvä iltapäivää. Minä olen espanjalainen ja meillähän on äh, kymmenien äh, vuosien kokemus fanaattisesta radikalisoitumisesta, terrorismista ja iskuista alueellisesti ja mm, nyt äh, tämä jihadismisten kansainvälisesti. Haluaisin sanoa teille nyt jotain, kun puhutaan epäilystä, poliisitutkimuksista, tarkastuksista. Tietenkin poliisitoiminnan toiminta on alistettava oikeuslaitoksen valvontaan, kun maailma nyt on mikä on. Mutta kun ajatellaan näitä täydentäviä elementtejä, kun puhutaan vaikkapa matkoista, jos otetaan huomioon se, että matka tapahtuu ja tiedetään yhteys terroristijärjestöön, joko sallistuminen tai yhteistyö. Äh, Hätälään nyt, että on vaikka joku nuori, joka on itse radikalisoitunut tai puolittain radikalisoitunut äh, ympäristössään, kotiympäristössään ja äh, päättää sitten lähteä matkaan. Tai sitten jos on kyseessä henkilö, joka on ollut jo yhteistyössä eh, terroristien kanssa, niin mielestäni tämä yhteistyö eh, versus eh, kuuluminen järjestöön voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Espanjassa meillä tunnetaan nämä molemmat puolet, siis se, että on terroristijärjestön jäsen taikka sitten tekee yhteistyötä terroristijärjestön kanssa. Näillä murhilla on myös sitten erilaisia asteita meidän oikeusjärjestelmässämme. Ja on kovempia rangaistuksia ja vähemmän kovempi, kovia rangaistuksia. Mutta älkää keskittykö nyt yksinomaan näihin matkoihin. Pikemminkin mielestäni meidän tulisi keskittyä siihen, että nämä asiat kaikki yhdessä muodostavat ketjun ja tätä varten tarvitaan mahdollisuudet poliisien, poliisien tutkimuksille luonnollisesti aina oikeuslaitoksen valvonnassa. Tämä halusin sanoa espanjalaisena. Kiitos sitten edustaja Foss. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan vielä korostaa seuraavaa. Tämä ehdotus, joka nyt on käsitteillä, myös näiden terroristiskujen jälkeen, niin piankin niiden jälkeen, niin on nyt ymmärrettävä, että tämä ilmiö on tullut jäädäkseen ja se on jatkuva uhka, ei mikään ohimenevä uhka. Ajatellaan terroristeja, ovatpa he sitten uskonnollisia fanaatikkoja tai muita. Emme me voita taistelua heitä vastaan, jos toimimme vain puolittain. Meidän on toimittava täydellä sydämellä ja täysin voimin puolustaessamme perusoikeuksiamme. Ja siksi katson, että meidän on toimittava äärimmäisen tiukasti. Meillä on oltava tutkimuksia, teknologiaa, henkilöstöä, tietotaitoa, kun pyrimme terrorismia torjumaan. Mm tässä voidaan toimia erilaisilla tasoilla. Yhtäältä tietenkin toimia ennaltaehkäisevästi, pyrkiä estämään radikalisoituminen. Kaikkihan tätä tietenkin haluaisivat, haluaisivat välttää sen, mikä vältettävissä on. Kuitenkin on myös mahdollisuuksia, kun vaikka tiedetään mahdollisista terroristeista, jotka saattavat ähm, iskeä, niin heitä varten tarvitaan sitten äh, seurantaa ja valvontamahdollisuuksia niin, että heidät voidaan sitten vaikkapa pidättää, jos uhka on mahdollinen. Sitten on tietenkin vielä ne henkilöt, joita emme tiedä, joista emme tiedä, mutta joilla on pahat mielessään. Ja tätä vartenkin tarvitaan mahdollisuuksia huolehtia kansalaistemme turvallisuudesta ja Tämä tapahtuu nykyään tiettyjä tietoja keräämällä muun muassa ei yhden välineen kautta, vaan monien pienten tiedon murusten yhteispelillä. Ja vaikkapa TFTP, PNR, mehän olemme aina vaatineet sitä, että yksi, jos meillä on yksi tieto, Mm, siitä, että jotain saattaa tapahtua, niin pitää pyrkiä keräämään myös täydentäviä tietoja. Ja siksi meidän täytyy tarkastella tätä asiaa mahdollisimman monelta eri kannalta. Ja nyt viimeisimmät iskut osoittivat, että tietojen vaihdon täytyy tapahtua. Se ei ole horisontaalisesti toteutunut, vaikka koska pidimme sitä tuolloin aikoinaan parhaana mallina, mutta nyt tilanne on muuttunut, toimintaympäristö on muuttunut, me tarvitsemme lisätietoja. Siksipä eri tietojärjestelmien välinen toimivuus, tietopankkien välinen toimivuus on varmistettava. Täytyy pohtia, miten tiedusteluviranomaiset mm, saisivat pääsyn näihin tietopankkeihin. Voi pohtia, että voisiko jokaisessa jäsenvaltiossa olla tällainen viranomainen vai olisiko kaikilla poliisi- vai syyttäjäviranomaisilla tällainen mahdollisuus. Miten tämä sitten ikinä järjestetäänkään, niin tarvitaan tällaista tiedon ristaamista niin, että tiedot voidaan tarkastaa myös ristiin. Ja Eh, meidän on ymmärrettävä, että terrorismia on monenlaista ja meidän täytyy voida torjua kaikenlaista terrorismia. Ja täytyy saada selville, kuka haluaa tehdä ja mitä ja kehen tämä henkilö on yhteyksissä. Ja sitten tarvitaan tietenkin eh, oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti todisteita ennen kuin mitään tuomiota voidaan langettaa. Siksi näitä tietoja tarvitaan ja nyt tiedon kerääminen on äärimmäisen hankalaa, siis kaiken tiedon kerääminen yhteen. Ja kyllä meidän täytyisi nyt lähteä hiukan ehkä tästä postivaunu aikakausiajattelusta kohti modernimpaa ajattelua. Eli terroristit ovat erittäin liikkuvia, verkot varautuneita, e, käyttävät kaikkia mahdollisia välineitä hyväkseen, niin emme me voi viedä lainvalvontaviranomaisilta mahdollisuuksia näiden samojen välineiden käyttöön. Meidän on todella toimittava niin, että arvomme ja perusoikeutemme ja vapautemme eivät mene hukkaan. Kiitos sitä edustaja Sippel. Thank you very much. Very... Kiitoksia hyvin lyhyesti. Jatkan saksaksi. Ich bin... Kyllä minä olen aika äh, yllättynyt siitä, miten kevyesti täällä puhutaan siitä, että eri tietopankkien tulisi vertikaalisesti ja horisontaalisesti verkottua ja kaikki, äh, kaikilla olisi pääsy kaikkeen. <laughs> Kyllä tässä on ihan juridisiakin äh, esteitä sille, että turvapaikkaviranomainen ei välttämättä saa katsoa poliisirekisteriä ja päinvastoin. Toiseksi tietoja, tietoja myös käsitellään ja analysoidaan. Eivät kaikki ymmärrä tie, kaikkia tietoja ja osakaan niitä purkaa. Ja tämän lisäksi, jos on epäily siitä, että joku on radikalisoitunut tai on yhteydessä radikalisoituneeseen neisiin piireihin, niin totta kai täytyy reagoida, mutta ei aina ja joka tapauksessa poliisin kautta, vaan kyllä Äh, radikalisoimisen ennaltaehkäisemistä ja radikalisoitumisen purkamista varten tarvitaan myös muiden äh, viranomaisten äh, toimintamahdollisuuksia. Puhuja. Puhun Puolaa. Terroristi uhka tulee kasvamaan ja ongelma on, että tämä direktiivi tuleeko se ennaltaehkäisemään tällaisia toimia vai ei, sillä ennaltaehkäisy on avainasemassa. Meidän pitäisi vain reagoida siihen, mitä on jo tapahtunut. Ja jos halutaan ennaltaehkäisyä, niin pitää olla laajempi määritelmä rikokselle, joka johtaa todelliseen rikokseen. Tai siis toimintaan, joka johtaa rikokseen. Olen puhunut monen asiantuntijan kanssa omassa maassani Puolassa, sillä monen oli epäilyksiä siitä, että tämä direktiivi ratkaiseeko se mitään ongelmia, joten minusta pitäisi myös selittää, miksi tämä direktiivi on rakennettu tällä tavoin, sillä se mahdollistaa laivavaltaviranomaisille sen, että he voivat ryhtyä tiettyihin toimiin, jotta he voivat torjua terroristeja ja potentiaalisia terroristeja. Sitten kysymys tietojenvaihdosta on sääli, että EU:ssa ei ole tahtoa vaihtaa tietoa. Kuitenkin, jos tästä tulee pakollista, niin kaikki on tehokkaampaa ja pyydän muistamaan, että viime vuonna sovimme tietosuojapaketista ja tämä direktiivi yksi näistä direktiiveistä selvästi spesifioi perustan, jolla poliisi pääsee tiettyihin tietoihin käsiksi joten meitä suojellaan. Me kyllä pidämme huolta perusoikeuksista, mutta samalla pitäisi pyytää pakollista tietojenvaihtoa. Kiitos. Kiitos edustaja Wienberg. Kiitos puheenjohtaja. Niinpä, Täällä puhutaan nyt oikeudesta vapauteen. Minä en enää tunne, että minulla on oikeutta vapauteen, koska minä en tunne oloani turvalliseksi omassa kotimassani Ruotsissa enkä muuallakaan Euroopassa enää nykyään. Viisi tuhatta ulkomaista taistelijaa on Euroopan unionissa. Eikä edes saa sanoa, että ulkomaista taistelijaa, kun ovat kerran EU-kansalaisia. Minusta he ovat saatanan murhaajia. Sillä nimellä minä heitä kutsun. He ovat murhanneet, raiskanneet ihmisiä ja minä haluaisin, että voisimme polttaa heidän passinsa, että heillä ei olisi enää mitään asiaa Euroopan unionin. He ovat vieneet itse itseltään oikeuden Euroopan unionin kansalaisuuteen. Sanoisin, että meidän on voitava suojella itseämme niiltä, jotka haluavat palata tänne Eurooppaan, ja siksipä me tarvitsemme kansallisten rajojen valvontaa, kun me emme enää tiedä, me emme pysty valvomaan heitä, he matkustavat Euroopan unionissa maasta toiseen. Meidän on voitava suojella itse itseämme. Meidän on lisäksi tehtävä parempaa yhteistyötä heidän jäljittämisensä ja oikeudellisen yhteistyön alalla, mutta heille on osoitettava, että nyt perkele riittää. Joo, Monika, please. Kiitos Monika, ole hyvä. Mein Finherzen Dank, liebe Kollegin. Niin, suuret kiitokset kollegat ähm, näistä puheenvuoroista ja mielenkiinnostanne. Haluaisin nyt vielä äh, kiittää teitä kaikkia ja nämä puheenvuorot todella osoittavat, kuinka äh, suurella innolla kollegat ovat syventyneet tämän asian käsittelyyn. Parahin Sofi Hennetfeldt, mitä näihin matkoihin tulee, niin ehkäpä voisin tosiaan Piacenten äh, syyttäjäviranomaisen esimerkin kertoa. Nuori mies äh, pidätettiin äh, mm, epäilyttävien matkojensa vuoksi. Hän kuului, tai tuli myös salafistisestä piireistä. Ja hän, kun hän palasi oli epäily siitä, että hän saattaa mahdollisesti olla osallistunut Syyriassa terroristitoimiin ja siksi hänet pidätettiin. Pidätettäessä ei tiedetty vielä automaattisesti, että onko hän todella yksi näistä todella vaarallisista henkilöistä. Sitten toteutettiin kotietsintöjä ja havaittiin, että kaksi ja neljävuotiaat hänen äh, omat lapsensa alistettiin järkyttäville väkivaltavideoille joka päivä. Hän näytti kaksi- ja neljävuotiaille lapsilleen äh, kaulan katkomisia ja muuta väkivaltaa radikalisoidakseen nämä jo noin pienestä pitäen. Kukaan ei tätä kuitenkaan voinut ulkopuolelta nähdä ilman kotietsintää. Tätä ei olisi voitu tietää. Hän suunnitteli Milanon suurta terroristi-iskua. Tätä ei kuitenkaan voitu tietää ennen kuin vasta eh, tutkimusten kautta. Jos häntä ei olisi pidätetty, mitä olisi tapahtunut. Italiassa oltiin kyllä rohkeita pelkän epäilyksen perusteella hänet pidättämään ja näin pelastettiin ihmishenkiä. Tämä on valtavan vaikeaa. Kyllä minä sen myönnän. Ja se, mitä Aksel sanoi, tai mitä Katariinakin sanoivat, tuossa. Ei tässä nyt kyse ole siitä, että viattomia ihmisiä pidätetään ja heitetään vankilaan. Totta kai näissä tutkimuksissa on äh, tarkasti katsottava, onko todistus todisteita äh, ensinnäkin heidän saattamisekseen oikeuden eteen ja äh, onko todisteita sitten myös heidän tekojensa vakavuudesta ja täytyykö heidät sulkea vankilaan. Lähes kaikista jäsenvaltioista tiedämme tilanteita, että mahdollisesti joku, joka on vaarallisen tien alussa, mutta häntä ei laiteta vankilaan, vaan hänet, hänelle annetaan apua ja hänet pyritään jälleen kuntouttamaan tavalliseksi kansalaiseksi, niin tietenkin minä kannatan tätä, jos nämä ihmiset eivät vielä ole tehneet vakavia rikoksia. Totta kai pyritään heitä kunnioittamaan kuntouttamaan, kuntouttamaan ja, ja, ja, ja saamaan heidät pois tältä radikalisoitumisen tieltä. Mutta, mutta kyllä täytyy niin turvallisuusviranomaisilla kuin syyttäjäviranomaisillakin olla mahdollisuus toteuttaa tutkimuksia, tutkia näiden ihmisten tekoja. Täytyyhän heillä olla nämä mahdollisuudet, koska muuten voi olla, että, että muutkin toimet auttavat, mutta nyt tosiaan tämä 29-vuotias pohjois-afrikkalainen henkilö oli täysin radikalisoitunut, vaikka hän aiemmin ei ollutkaan kiinnittänyt viranomaisten huomiota millään tavalla. Eli kyllä meidän tutkintaviranomaisilla täytyy olla pelivara. Minä luotan syyttäjäviranomaisiimme ja tuomareihimme. Uskon, että he pyrkivät tekemään aivan äh, parhaansa, niin kuin Piacente totesi. Me haluamme säilyttää liikkumisen vapauden, mutta jos joku matkustaa terror ristisistä syistä, mennäkseen harjoittelemaan terrorismia tai, tai tai erityisesti menee taistelemaan Syyriaan, niin täytyyhän meidän voida reagoida tähän ja täytyyhän meidän estää näitä ihmisiä tekemästä terroristi-iskuja. No, vaikeaa työtä, kamalaa, kovaa työtä, enkä minä sitä mitenkään kevyesti ota. Ja ihan tietoisesti totean muuten myös, että minä olen sitä mieltä, että Aksel ei taatusti tarkoittanut sitä, että kuka hyvänsä saa, saa pääsy mihin tahansa tietoihin. Ei se nyt niin ole. Anna Gomes, Mikael Booni ja Aksel kaikki tarkoittivat sitä, että tehokkaan vaihdon on oltava mahdollista ja viranomaisten vaihdon on oltava myös pakollista. Yhdessähän me tätä nyt tässä tarkastelemme Gérard Depré-tuen sanoja siis prosenttisesti. Meidän täytyy edetä tässä ja ei YK varmaankaan tästä luettelosta kevye, kevyesti päätöstä tehnyt. Se on kuitenkin YKlta tullut ja mitä Saksan perustuslakituomioistuimeen tulee, sehän on vaatinut selkeämpiä määräyksiä tuomareille ja syyttäjille. Ei todennut, että tämä olisi perustuslain vastainen, vaan vaati tiukempia määräyksiä sekä määritelmiä. Minä itse asiassa luin tuon koko päätöksen, eli tunnen sen aika yksityiskohtaisesti. Ja jopa jotkut perustuslakituomioistuimet tämän uhkaavan tilanteen vuoksi nyt sallivat sellaisia asioita, joita eivät vielä 6-8 vuotta sitten olisi sallineet. Näihin perustuslakituomioistuimiin kuuluu myös Saksan perustuslakituomioistuin asiat, jotka se määritteli täysin perustulujen vastaisiksi vielä kahdeksan vuotta sitten, eivät sen mielestä sellaisia enää olekaan. Ja meidän tavoitteemme on pysäyttää rikolliset ja estää tämä rikollisuus tapahtumasta. Emme me voi viedä välineitä tuomareiden ja syyttäjien käsistä. Hehän tietenkin harkiten käyttävät kaikkia mahdollisia välineitä aina tuosta kuntouttamisesta ja radikalisoitumisen purkamisesta elinikäiseen vankeusrangaistukseen. Onhan meillä tässä kokonainen paletti välineitä ja tilanne on nyt täysin toinen kuin mitä se oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Itse en muuten tiennyt, tämä onkin mielenkiintoista, kuulin Piacentata tämän eilen, että jo vuoden jo 2000-luvun alusta on havaittu tämä kehityskulku. Eli kun puhutaan eh, siitä, että jo tämä valmistautuminen että myös se otetaan huomioon, niin tässä taustalla on kymmen, kymmenen vuoden aikana tapahtunut kehitys, mistä minä en ollut tiennyt. Kuulin tästä vasta eilen ja mielestäni on hienoa, että nämä syyttäjät ovat todella olleet valmiita tapaamaan meitä ja ehkäpä voitaisiin ehdottaa, että syyttäjäviranomainen kutsuttaisiin ihan valiokuntakokoukseenkin kuvailemaan työnsä arkea ja todellisuutta kertomaan meille siitä, miten viranomaiset pyrkivät suojelemaan meitä ja meidän oikeuksiamme ja samalla pysäyttämään rikolliset. Pyritään löytämään yhteinen tie ja toivoisin todella, että saisimme tiukan yhteisen kannanoton parlamentilta. Kiitos äänestysvaliokunnassa on 24. toukokuuta. Kiitos kaikille kommenteista tähän listan kohtaan. Nyt siirrymme seuraavan kohtaan demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeuksia koskevan eu järjestelmän perustaminen. Eri valmisteluvaiheita on käyty läpi, on ollut työasiakirjat ja on ollut julkisia kuulemisia Asiantuntijat ovat esitelleet tutkimuksia ja nyt sitten meillä on mietintöluonnos ja pyydän esittelijää edustaja Interveltiä esittelemään tämä valiokunta-aloitteinen mietintö. Yes, thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja onkin ihan oikein sopivaa, että tämä valiokunta jos haluatte poistua salista, tehkää se hiljaa, sillä meidän pitää jatkaa. Työtä me vähän myöhässä. Meidän pitää jatkaa kokousta, joten pyydän antakaa kokouksen jatkua kunnollisesti hyvässä järjestyksessä. Pyydän järjestystä. Kiitos. Sofia, hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. On oikein sopivaa mielestäni, että tässä valiokunnassa puhumme myös siitä, miten aiomme va- vahvistaa ja paremmin su- noudattaa omia arvojamme, koska puhumme tässä paljon siitä, miten puolustamme näitä arvoja ulkopuolisia vastaan, niin tämä menettelytapa sen tiedättekin. Meillä oli ensi- ensimmäiset työasiakirjat on jo esitelty varjoesittelijöille ja Afkon lausunnonlaatijalle herra Söblingille. Minä sain monimutkaisen tehtävän koota tämä kaikki yhteen yhdeksi ainoaksi mietinnöksi, yhdeksi ainoaksi ehdotukseksi. Se ei ollut helppoa, koska vaikka kaksi artiklaa pidettäisikin yhtenä kaikkein tärkeimpänä perusopimusartiklana, niin siltikään meillä ei ole kunnosta oikeus perustaa panna sitä käytännössä, joten olen hiukan soppailut näitä työasiakirjoja, käynyt läpi ja eh, tutustunut laajasti asiantuntijaraportteihin ja tutkimuksiin, myös Libe-valiokunnan tilaamaan tutkimukseen. Haluaisin korostaa, että on pari johtavaa periaatetta, joita käytin työtä tehdessäni. Niin Ensimmäinen periaate on, että tämä mietintö on vasta ensimmäinen ehdotus ja mitä minun tulee, se on tällaista prosessin alkua. Kyse ei ole tästä tekstistä, että siinä ei muutettaisi pilkkuakaan enää loppuun mennessä, vaan tämä on oikeastaan pohja keskustelulla vasta. Sitten toinen periaate oli se, että mitä mekanismeja sitten päätetäänkin no käyttää, sen pitää olla objektiivista neutraalia ja sen pitää soveltua kaikkiin jäsenvaltioihin yhtä lailla niin, että prosessi ei ole politisoitunut. Me emme halua keksiä pyörää uudestaan, uusien mekanismien pitää tukeutua olemassa oleviin välineisiin ja integroitua mahdollisimman rajo- so- y- tukeutua niihin, ettei tapahdu päälle päällekkäisyyksiä. Meillä on jo oikeusvaltioperiaatesäännöt komissiosta ja neuvoston dialogiaiheesta ja monia muita välineitä on paljon ja yritämme integroida niitä niin paljon kuin vain mahdollista. Kuten sanoin, tämä on prosessia, ei ole kyse yhdestä ainoasta päätöksestä, jos, jonka mukaan asetetaan standardeja, joilla mitataan missä määrin eurooppalaisia arvoja toteutuu käytännössä, mutta tämä on avointa, osallistavaa prosessia ja minun mielestäni vaikkakin päättäisimme mekanismista, sitä pitäisi jatkossa vielä kehittää ja muuttaa tulevina vuosina senkin takia, että vaikka jotkut perusarvot pysyvät samana tapa, jolla näemme ne yhteiskunnallisessa kontekstissa muuttuu ajan myötä, joten se ei ole, voi olla staattinen päätös. Toinen tärkeä kysymys. Haluan sellaisen mekanismin, joka ei liity johonkin kriisiin tai välikohtaukseen, että päästään tästä typerästä keskustelusta eroon, Jotain käyty kyllä, ei, koskeeko tämä muihin seuraamuksiin muiden jäsenvaltion kohdalla tällä kertaa, koska tämä johtaisi vain tällaiseen eh, kiistaan jäsenvaltion ja EUn välillä, eikä sitä ole juurikaan mitään hyötyä. Pikemminkin tarvitaan sellainen mekanismi, että tähän liittyy pysyvää seurantaa kaikissa jäsenvaltioissa ja toimielimiin kohdistuu myös seurantaa ja valvontaa. Ja tätä kautta pitäisi edistää demokratia, perusoikeus- ja oikeusvaltiokulttuuria ja itse asiassa näin voitaisiin estää näiden arvojen rikkomukset ja tilanteen paheneminen. Tässä, tässä on mukana myös seuraamuksia ja korjaavia toimia, mutta ei pitäisi toimia kuitenkin eh, harkitsemattomalla tavalla, vaan mm, johdonmukaisesti. Tässä muutama johtava periaate. Etsin tässä oikeaa oike, oikeusperustaa tällaiselle mekanismille. Ei ollut helppoa, ei ollut yhtään ainoaa oikeusperustaa, joka täyttäisi kaikki ne vaatimukset, joita halusimme. Siksi valitsin toimijoiden välisen sopimuksen malliksi. Se ei ole mikään hyvä ratkaisu, mutta ehkä kuitenkin tällainen pragmaattinen minä olen laatinut toimijoiden välisen sopimusluonnoksen tänne liitteeseen mietinnössä ja siihen on mukana seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin tätä kutsuisin DR, demokratia, perusoikeus, oikeusvaltioperiaate tulostaulu, jossa on maakohtaisia raportteja ja asiantuntijapaneeli, joka on riippumaton. Sitten toinen on tällainen ohjausjakso koskee näitä aiheita. Tässä on parlamenttien välistä keskustelua, kansalliset parlamentit mukana, Euroopan parlamentti mukaan lukien, järjestelyt ennaltaehkäisevälle ja korjaavalle toimille seitsemän artiklan mukaisesti viimeisenä hätäkeinona ja sitten vielä poliittinen sykli asioissa EU-toimielimissä, koska ei riitä, että katsomme vain jäsenvaltioita. Meidän pitää arvioida myös omaa työtämme täällä ja ottaa selvää, täytämmekö me vaaditut standardit, jotka olemme itse asettaneet. En käy läpi kaikkia artikloja ja teitä tylsistä tällä, mutta oikeastaan kyse on siitä, että me käytämme kaikkia niitä välineitä, joita jo on, ja meillähän on laaja kirjo instrumentteja, oikeuden tulostaulu, Bulgaria ja Romania koskevan oma mekanismi, median pluralismia seurataan ja valvotaan, on sitten näitä muita kuin EUn omia välineitä. Ne kaikki, ne kaikki pitäisi pystyä ottamaan mukaan yhteen ainoaan järjestelmään, jossa olisi mukana tämä maakohtainen tulos, tai tulostaulu ja maakohtaiset suositukset. Ja tämä oli sitten pohjana vuosittaiselle keskustelulle Euroopan parlamentissa, kansallisten parlamenttien kanssa, komissio ja neuvosto tietenkin myös ovat mukana, ja loppujen lopuksi, jos tarpeen on, tätä voitaisiin käyttää asteittaisena prosessina kohti seitsemän artiklaa, jos se nyt olisi tarpeen, mutta henkilökohtaisesti toivon, että tällainen mekanismi tekisi tällaisen toisen, tämän vaihtoehdon turhaksi. Muutama loppukommentti vielä. Avainasia tässä on luottamus ja siksi olen valinnut lähestymistavan, joka toivoakseni perustuu konsensukseen eikä esitä ensin tällaista tekstiä ja sitten kiistellään tarkistuksesta ja käytetään 50 plus 1 enemmistöä, koska silloin se ei toimi. Tätä ei pitäisi nähdä asiana, joka sanellaan ylhäältä alaspäin, vaan tässä pitäisi ottaa mukaan kansalaiset, jäsenvaltiot, kansalliset parlamentit, poliittisten ryhmien enemmistö. Siksi minä niin kovasti pyrin ottamaan yhteyttä kansallisiin parlamentteihin, komission neuvoston ja yritän näin eh, saada aikaan yhteisymmärrystä. Ja tämä prosessi tässä on ehkä kaikkein tärkein elementti. Sitten vielä lopuksi. Nyt on jo lausuntoluonnos saatu AFKosta ja tarkistuksia on tullut. Yritämme ottaa ne mahdollisimman pitkälti huomioon eh, ihan kaikenkin, mitä, mitä, mitä, mitä minun tulee. Saan myös paljon kommentteja kiinnostuneilta tahoilta. Todennäköisesti teen itsekin tarkistuksia perustuen tähän palautteeseen. Olen myös järjestänyt joukon epävirallisia lounastapaamisia. Nyt olen pitänyt niitä jo kaksi. Ne eivät ole mitään isoja tapahtumia, mutta jos meppejä kiinnostaa osallistua, kertokaa vaan. Mukana on oikeuslaitoksen edustajia, kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, AY-liikkeen, työnantajaliikkeen edustajia, uskonnollisia järjestöjä, uskonnottomia järjestöjä, journalistiliittoja ja niin edelleen. Tarkistuksen aikaraja on 13. toukokuuta. Ja ensimmäinen keskustelu taisi olla 21. toukokuuta, jotakin tällaista kuitenkin. Odotan jo innolla teiltä kommentteja. Kiitos Sofia edustaja Metsola Engelin varjostelijan sijasta. Kiitos puheenjohtaja, kuten sanoitte, korvaan täällä Frankin. Hän on pyytänyt, että tästä hänen kanssa täällä tänään pahoittelut etukäteen jo esittelijä kollegoille, sillä minun pitää lähteä heti tämän jälkeen, kun on näistä tämä kommentti, pitää mennä lentokentällä. Frankin mielestä tämä luonnos on johdonmukainen niiden keskustelun kanssa, joita esittelijä kävi kaikkien varustelijoiden kanssa ja Afkonnolla. Esterin kanssa rakentava henki jatkui kaikilla asteilla. Tavoitteena on arvio 25 seusopimuksessa laatia tällainen eurooppalainen oikeusval- demokratia- oikeusvaltio- ja perusoikeuksia koskeva järjestelmä toimintavälisenä sopimuksena, jossa säästetään järjestelmiä, jotka helpottavat yhteistyötä toimielinten välillä. Artiklan 17 mukaan. Tämä sopimus ottaa mukaan olemassa samat mekanismit ja käytänteet. Frankistadilla 295 on ainoa oikeusperusta tälle sopimukselle. Ja toimijoiden välinen sopimus on ainoa tapa, jolla voidaan yhdistää relevantit toimielinten ponnistelut tällä alalla. Ja tämä lähestymistapa on hyvä. Tämä sopimus käyttää samaa logiikkaa kuin talouden ohja, EU-ohjausjakso. Siinä olisi yleinen arviointi kaikissa jäsenvaltioissa näin, tällä alalla. Se tapahtuisi vuosittain ja olisi parlamentaarinen keskustelusykli Euroopan parlamentissa perustuen maakohtaisiin suosituksiin tällä tavoin mekanisme. Ei käytettäisi tapauksittain aina, kun ongelmia ilmenee jäsenvaltiossa, vaan se olisi jatkuva arviointiväline kaikissa jäsenvaltioissa joka vuosi, jotta voitaisiin määritellä joko kyllä tai ei poikkeamaan tietystä normeista näillä osa-alueilla, tapahtuvat, tapahtuuko niitä siis. Mekanismi perustuu tulostauluun, joka käsittelee DF. Siinä on mukana riippumaton asiantuntijapaneeli, komissio, on per lakien sopimusten suojelija. Tämän takia asuntojen paneeli olisi kuitenkin ehkä ongelmallinen, esimerkiksi koko ja se, miten jäsenet valitaan. Mikään ei osoita tällainen paneeli, ei pitäisi kuitenkin olla olemassa. Kysymys ei kuulu josko, vaan miten. Jos vaikuttaa siltä, että vakavia ongelmia ilmenee, niin olisiko puoliautomaattista vetämistä artiklan 17. Ja tämä on kaksi kysymystä ensinnäkin artikla 7 yhtäkkiä sovellettaisinko siitä pitää paikkansa, että pitkään sitä on kuvattu tavalla, joka yliarvioi sen sisällön voimakkaasti. Tämä on hallinnointia koskeva vuoropuhelumekanismi ja pahimmassa tapauksessa jäsenvaltio saattaa menettää äänioikeuden neuvostossa. Tähän ei liity mitään vakavaa Frankin mielestä päinvastoin. Se on täysin loogista, että jos perusomusyhteisö, johon kaikki jäsenvaltiot kuuluvat, perustuu yhteisiin hallinnointiperiaatteisiin, niin sitten näitä normeja pitää noudattaa. Ja ne pitää tarvittaessa vain täytäntöönpakolla. On ongelmallista, että tähän päivään asti valtion pitää noudattaa kaikenlaisia hallintonormeja ennen kuin se liittyy EU-hun, eli siis näitä Kööpenhaminan kriteerejä, mutta sitten kun se on EU-ssa, niin se voi olla noudattamatta näitä normeja ilman seuraamuksia. Toinen kysymys pahin tilanne on siis, että menetään äänioikeus, jos tätä kukaan en halua, mutta tätäkään ei voida sulkea pois. Valtio menee sille tielle, että siellä on diktatuurista hallintoa, niin kuin on nähty sotivälisen aikana. Atlas 7, olisiko se riittävän hyvä, tänne valtio, pysyisikö EU-valtiona, jos se haluaisi. Tätä kysymys kuuluu artikla 7, onko se tämä oikea väline ja tämä perustuu seuraavaan argumenttiin. Perussopimusmuutokset muutokset tarvitaan ehkä, jos tämä mekanismi ja sopimus halutaan toimivaksi. Tätä voitaisiin heijastella lopputekstissä, josta sovitaan kuitenkin artikla 295 vaikuttaa sopivalta perustalta nykyraportille. Ja sen myötä voitaisiin aloittaa toimijoiden välinen sopimus tällä alalla. Kiitos. Roberta. Kiitos Roberta. Kiitos, että korvasit Frankin puheenvuoron saanut. edustaja Spinelli. Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare la relatrice. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme huipputyöstä erittäin vaikeassa aiheessa. Kiitän myös siitä, että kaikkia tahoja on kuultu, mukaan lukien kansalaisjärjestöt arvostan kovasti pyrkimystänne löytää oikea oikeusperusta, jonka kautta perusomus ei mitään rajoita ja näin saadaan aikaan väline, joka on nopeasti käytettävissä eikä se vaadi sitten tarkistamista lähitulevaisuudessa. Täytyy vielä sanoa, että eri ehdotukset, jotka on integroitu ehdotuksena, ovat kiinnostavia ja niihin varmasti voidaan yhtyä. Sitten tässä on ehdotus eurooppalaista juridista avusta, oikeusavusta kansalaisille erityisesti, jos kyseessä on perusoikeuksien rikkomus ja oikeusvaltio periaatteessa liittyvät kysymykset, nämä eri ehdotukset, joita on tehty, liittyvät myös perussopimusten tarkistamiseen ja tässä puhutaan myös 51 artiklan poistamiseen perusoikeussopimuksessa ja kaksi artiklaa, joka voisi olla oikeudellinen perusta. Käytössä sitten näitä on myös mahdollisuus kansalaisille vaarattu viedä asioita tuomioistuimen käsittelyyn, mitä tulee työn ydinkysymyksiin, nimittäin toimijoiden väliseen sopimukseen, haluaisin esittää muutaman kommentin tästäkin. Kohta yksi tuntuu varsin tärkeältä. Siinä on kyse tämä tulostaulu. Arvostan kovasti teidän ehdotustanne, jolla pyritään ottamaan huomioon riippumattomia kantoja laajassa mielessä, vaikkakin ehkä minulla on tietysti varauksia näiden asiantuntijan määrää kohtaan, jota ehdotatte. Arvostan myös sitä, mitä te sanoitte suurista suunta, suurta viivoista, jotka tukeutuisivat tämänhetkiseen kehitykseen perusoikeuksien ja oikeusvaltiokysymysten kohdalla asiantuntijalausunnon pitäisi tukeutua varmoihin eh, parametreihin ja tavoitteena tietenkin on pystyä takaamaan eh, tämän analyysi, analysointielimen riippumattomuus. Sitten muutamia varauksia ja kommentteja parista kohdasta. Ensinnäkin seuranta, mitä tulee tähän tulostalun seurantaan. Lo stesso è rimesso al Consiglio te aiotte antaa tärkeän roolin tässä neuvostolle, kun arvioidaan tulostaulua ja tämä tapahtuisi vuoro, vuosittaisen vuoropuhelun kautta. En ihan jaa tätä ajatusta, koska olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden asenteen ei pidä estää tämän kontrollinen toimintaa. Sitten olen hiukan skeptinen niitä kohtia vastaan, kun puhutaan rikkomuksäädöksiä. Ehkä voisimme ajatella tässä yhteydessä jopa perussopimusten tarkistamista. Tietysti se on iso hanke, mutta samanaikaisesti kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, tässä tukeudutaan artiklaan 7, johon liittyy poliittinen harkintavalta ja mitenkään tuomioistuin ei pysty puuttumaan näihin kysymyksiin. Sitten toinen varaus, analyysi ja eu toimijoiden seuranta ja valvonta silloin, kun nämä rikkovat perusoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Mietinnössä selkeästi täsmennetään, että mekanismia pitäisi soveltaa myös jäsenvaltioihin yhtä lailla kuin toimielimiinkin kansan mm, toimintavälinen sopimusehdotus. Siinä todetaan, vedotaan kuitenkin tällaisen kaksinaisen järjestelmän. Tässä järjestelmässä korostetaan tulostaulua, jota ei sovelleta unionin toimielimiin kuitenkaan. Lisäsin tähän sen seikan vielä, että toimielten välinen sopimus välineenä tuntuu sitovan vain allekirjoittaneita toimielimiä ja sulkee sovellusalastaan joitakin muita tahoja ja virastoja, jotka kuitenkin ovat erittäin tärkeitä, tärkeässä roolissa EU-ssa. Mielestäni todella tehokas mekanismi, joka varmistaisi näiden periaatteiden noudattamisen sen pitäisi kattaa mahdollisimman laaja, laajo, laaja määrä eri aiheita joita käsitellään EU-ssa, meidän pitäisi myös varmistaa, että viitataan aivan erityisesti Euroopan neuvostoon, Euroopan keskuspankkiin, Frontexin kaltaisiin tai Europolin kaltaisiin virastoihin ja voitaisiin viitata myös epäviralliset ryhmittymät, kuten euroryhmä. Nämäkin tahot voivat rikkoa perusoikeuksia vastaan. Sitten tässä voidaan myös miettiä, miten valvotaan Euroopan komissiota. Olen sitä mieltä, että olisi tärkeää laajentaa tätä analyysiä ja keskittyä vain lainsäädäntökysymyksiin, pitäisi ottaa huomioon kaikki eri säädökset ja säännöt, jotka liittyvät 200, 203 artiklaan, jotka voivat vaikuttaa, joilla voi olla oikeusvaikutuksia kolmansiin tahoihin. Mm vielä muutama sana sosiaalista oikeuksista. Tulostaulussa puhutaan erityisesti perusoikeuskirjasta ja taulukon mukaan perusoikeuskirja on tulosindikaattori, mutta analyysi olisi silloin, rajoittuisi silloin perusoikeuskirjan säädöksiin ja se määrittelisi sosiaaliset oikeudet ja niiden äh, tai periaatteen niistä – niillä on sitten vähemmän painoa kuin siviilioikeuksilla perusoikeuskirjassa. Mielestäni se oli hyvä, olisi hyvä tässä yhteydessä lisätä vielä muita parametreja analyysiin ja tulevaisuudessa ehkä olisi kannattavaa miettiä sellaista mahdollisuutta, että EU yhtyisi Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja tässä mielessä pitäisi ottaa mukaan perusoikeus kirjasta tämä osuus, jossa määritellään prosessit. Kiitos edustaja Lunacek. Kiitos oikein paljon. Voin puhua aika lyhyesti, koska Sofi Minetfeltin esittelemät seikat ja muiden varjoesittelijöiden mainitsemat äh, seikat ovat minunkin linjani mukaisia. Haluan Sofiita kiittää hänen valitsemastaan lähestymistavasta. Mm, halutaan malli tai mekanismi, joka toimii vuoropuhelun ja yhteistyön tasolla EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Ja näin pyritään todella parantamaan tätä vastavuoroista luottamusta, joka on kyllä nyt ollut kovasti hukassa. On toimintaminen sopimus, jossa säännöllisesti, niin kuin jotkut meistä täällä parlamentissa olemme joku sen kerran vaatineet, niin säännöllisesti uudelleen arvioidaan ja monitoroidaan kaikkia jäsenvaltioita niin, että kukaan ei tuntisi, että ilkeä Bryssel niin heitä kritisoi. Tiedän, että tämä on tärkeää, tiedän tämän erityisesti, koska tulen Itävallasta niin kuin tiedätte ja vuonna 2000han meihin kohdistui seuraamuksia oikeistopopulistisen hallituksen valinnan jälkeen. Minä tuolloin istuin kansallisessa parlamentissa ja me itse asiassa kannatimme noita tuolloisia sanktioita, vaikkeivat ne virallisesti sitä olleetkaan, koska ei mitään virallista määritelmää ollut, eikä ollut myöskään mitään exit-strategiaa ja jos on strategia, niin pitää olla myös exit-strategia. Ja se kyllä aiheutti ongelmia, tai siis sen puute. Ja e, tilanne oli aika vastaava kuin tilanne nyt ehkä Unkarissa, Puolassa tai muissa maissa. Eli että Bryssel tekee näin meille, he ja me ajattelu. Mutta kun me olemme kaikki yhteisessä EU:ssa, ei kyse ole siitä, että he olisivat meitä vastaan. Ja nyt todella tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa säännöllistä tarkastelua. Ei yksikään jäsenvaltio ole täydellinen. Ei. Tämä on mielestäni erittäin innovatiivista. Ja siksipä täällä parlamenttikäsittelyssä ja toivokseni myös muissa jäsenvaltioissa löydetään tapa luoda järjestelmä, joka lisää luottamusta niin, että tästä pattitilanteesta päästäisiin. Nythän ei ikinä oikein päästä puusta pitkään tai edes sinne. Arvostan tätä siis näin ollen kovasti ja eh, myös poliittinen ryhmäni antaa ponnekkaan tukensa. Sofi, hyvä, että kutsuit eh, eri sidosryhmät. Eh, hyvä niin. Kaikkien täytyy voida osallistua tähän ja niin, että saadaan aikaan sellainen lopputulos, jonka suuri enemmistö voi hyväksyä. Suuri enemmistö tässä tarvitaan, yksimielisyyttä tuskin saadaan. Näin ollen tämä uusi suuri asiantuntijakomitea, jota jotkut ovat kritisoineet sen koosta, niin katsotaan nyt, odotetaan ja katsotaan. Eihän voi olla niin, että mm, tämä tulee vasemmalta tai oikealta tai mitä nyt jotkut jäsenvaltiot katsovat, että niitä ei tässä edusteta. Minun mielestäni ähm, on tärkeää nähdä myös osanottajien määrä ja täytyy ottaa mukaan mahdollisimman monta. Tämä on hyvä lähestymistapa ja näin sitten päästään yksityiskohtiin. Joten tuen aivan täysin ensinnäkin strategiaa, mutta sitten myös tätä sisältöä. Tässä on joitain pieniä teknisiä asioita, joita ehkä haluamme hiukan vielä hieno säätää tarkistuksille, mutta henkilökohtaisestikin haluaisin perussopimusmuutoksia tällä hetkellä en kuitenkaan ole niiden suhteen tai niiden mahdollisuuden suhteen kovinkaan odottavalla kannalla tämä tuskin on mahdollista. Joka tapauksessa parlamentti on mukana, komissio on mukana, mutta oli mukavaa myös kuulla lähes kaikkien parlamentin eri poliittisten ryhmien myönteinen suhtautuminen. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Jurek. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Artikla 7 on sellainen kuin on, ei vahingossa. Ja sen takia sitä on hankala käyt- ei ole niin hankala käyttää, sillä sitä ei kirjoitettu, jotta sitä käytettäisiin. Kuulen, että elämme demokraattisissa maissa ja että ainoastaan tilanne, joka ei missään maissa aiheuttaisi epäilylle voi johtaa siihen, että maan demokratia, demokratisuutta voidaan kyseenalaistaa. Tämä artikla ei ole kirjoitettu, että se käytettäisiin kenenkään jatkuvaa kontrollointia varten. Ja siinä puhutaan hallituksista, valtioista. Neuvosto voi ryhtyä toimiin artiklan seitsemän pohjautuen ja kun äskettäin kuultiin puolakeskustelua, niin ei saatu vastausta, että mikä oikeusperusta oli, johon komissio perusti toimensa. Ja jonka myötä se halusi ryhtyä kontrollointitoimiin suhteessa Puolaan. Sillä laki sanoi, että jos komissiolla on epäilyksiä minkä maantilanteen suhteen, niin asia viedään neuvostoon. Joten jos halutaan luoda uusia mekanismeja, tästä ponnistelut ovat perussopimuksen vastaisia. Ja tämä olisi erilainen EU, johon liityimme. Ja minusta keskustelu perusoikeuksista on täysin oikeutettua. Voimme puhua perusoikeuksista, sillä minulla on omat ajatukseni siitä, mitä on muassa eutanasia Alankomaissa. Minusta tämä laki perustuu väärään olettamukseen, että, että tämä oikeus voidaan kieltää. Kukaan ei voi pyytää toista asettamaan itseään orjuuteen, joten kukaan ei voi pyytää valtiota auttamaan tätä henkilöä kuolemaan. Ja Tämä on meidän, tai siis Puolan lain lähtökohta, ja tästä voidaan puhua kyllä. Tämä on minun kantani, enkä myöskään pidä tavasta, jolla homopariskuntien kansanäänestys meni Irlannissa, millä on vakavia epäilyjä oikeusvaltioperiaatteen suhteen, sillä Irlannin laki ei tarjoa mahdollisuutta siihen, että kansanäänestyksiä äh, sponsoroidaan ulkomailta. Ilmeisesti näin oli. Kansanäänestysjärjestelmä Irlannissa on hyvin kehittynyt, kuten tiedämme. Molemmat, molemmilla osapuolilla pitäisi olla samat, samat oikeudet suhteessa mediaan. Ilmeisesti näinkään ei ollut selvä. Voi, tästä voidaan puhua. Voidaan puhua siitä parlamentissa. Jokainen voi käydä muissa maissa, tavata poliittisia ystäviä siellä ja niin edelleen mutta valvontamekanismi valtiolle on toisenlainen EU. Euroopan unioni luotiin, jotta valtiot voisivat auttaa toisiaan, jotta voitaisiin luoda markkinat, jotka voisivat olla kilpailukykyisiä nykymaailmassa. Tarvitaan markkinoiden integroitumista, tarvitaan paljon tukea toisillemme, toisillemme. Pitää myös tukea niitä maita, jotka tarvitsevat tukeamme me halusimme auttaa toisiamme, emmekä valvoa toisiamme, sillä meillä ei ole tällaisia valtuuksia. Jos Euroopan komissio, parlamentti tai jopa jos meidän valiokuntamme olisi tarpeeksi puolueeton tekemään nämä päätökset, niin ehkä se olisi mukana Irlannin kansanäänestyksessä – Voltaire sanoi, että vihan ideotasi, mutta olen valmis kuolemaan oikeudestasi esittää ne. Tämä ei ole kuitenkaan syy tuomita toisia. Me emme ole yhteisö, joka on perustettu siksi, että voidaan edistää muiden maiden kehityssuuntia suuntaan tai toiseen, tai sanoa, että joku tarvitsee suojeluamme. Joko olemme yhteisö, joka perustuu toistensa auttamiseen, tai sitten ei tule olemaan EUta, tai EU tulee olemaan täysin toisenlainen. Arvostan sitoutumista ja työtä ja intohimoa, joita näihin asiakirjoihin on käytetty, mutta minusta ne menevät väärään suuntaan, joka johtaa joko kyseenalaistamaan perusopimukset tai ohjaa keskustelumme väärään suuntaan. Yksi asia vielä. Mekanismi, jonka perusta on artikla 7, sitä ei voida muuttaa, kuten tiedämme. Joko elämme siis maailmassa, joka on utopistinen, tai, tai lakia rikotaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Keskityn Sofiin ehdotukseen, varjostelijoiden tekemään ehdotuksen. En esitä mitään yleisiä kommentteja EU-sta. Mielestäni tämä teksti ansaitsee meidän tukemme. Tarvitsemme selkeän mekanismin tässä asiassa. Ja tarvitaan myös välineitä, jotta jatkossa kaikki kiinnostuneet tahot voivat osallistua toimiviin järjestelyihin, mekanismeihin perustuen myös toimijoidellisessa sopimuksessa. Olette oikeassa siinä, että tämän pitä, pitäisi tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa niin, että olemme varmoja siitä, että kaikki ovat mukana täytäntöönpanovaiheessa myös. Miten jotkut mekanismit sitten toimivat, sitä tarvitsee vielä keskustella. Esimerkiksi kenen pitäisi kuulua asiantuntijapaneeliin, miten heidät pitäisi nimetä, ja minkälaisia päte- pätevyyttä heiltä vaaditaan. Entä sitten oikeuden perusta, tausta ja mikä rooli heidän sitten millään suosituksella esimerkiksi olisi, mutta täytäntöönpanopuoli on tärkeä. Minulle on selvää, että meidän tarvitsemme hyvin valittuja indikaattoreita, joita sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin. Kaikkia jäsenvaltioita pitäisi kohdella yhtä lailla ja tietenkin kaikkia jäsenvaltioita kaikki asianvaltaiset voidaan, voivat vaihtaa mielipiteitä vapaasti keskenään. Selvää eivät ole pelkästään kvantiti määrälliset indikaattorit, vaan myös laadulliset sellaiset. Meidän pitäisi varmistaa, että toimi, nämä ovat objektiivisia. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta uskon, että tähän kannattaa panostaa. Ei pidä nähdä arvioita vain lukuina. Olen sitä mieltä, tai olen sitä, hyväksyn sen, että tämän mekanismin pitäisi olla tällainen kehittyvä, elävä asia, ja tässä pitäisi kuulla kansallisia parlamentteja, heidän äänensä pitäisi tulla kuulluksi tässä keskustelussa. Minä tiedän, että keskustelu voi tuntua sellaista, että se ei ihan vielä riitä monille meistä, mutta silti siihen liittyy ihan oma sisäinen arvonsa, sillä voi olla valtava merkitys, kun ajatellaan demokraattista osallistumista. Se on erittäin tärkeä asia, eikä pitäisi sitä unohtaa, kun puhutaan tästä mietinnöstä. Ja esimerkiksi digitaaliset välineet voivat tässä auttaa. Päätöksenteosta voi tulla avoimempaa, samoin konsultaatio voi olla laajempaa eri tahojen ja järjestöjen, mutta myös yksilöiden kanssa, kun käytetään esimerkiksi tällaista äh, crowdsourcing-mekanismia, joukkorahoitusta ja muuta. E- ei pitäisi unohtaa, että kansalaiset myös voivat kertoa meille paljon julkisille viranomaisille ja heidän pitäisi voida osallistua sosiaaliseen dialogiin. Ei ole kyse vain esimerkiksi työmarkkinaosapuolista, vaan myös kuluttaja- ja kansalaisjärjestöistä meidän pitää miettiä kun pu- tätä asiaa, kun puhumme paneelimallista. Olen tyytyväinen, että tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle ja kiitän vielä näistä ehdotuksista tässä vaiheessa. Ja vielä lisäksi meidän pitää pohtia seitsemän artiklan roolia ja merkitystä ja antaa todellinen selitys kyseisellä artiklalle. Ja koska olen Puolasta, haluaisin vielä sanoa, että olen samaa mieltä Marek Jurekin kannanotosta hänen rauhallisuudesta, mutta kylläkään en ollut samaa mieltä mm, itse sen sisällöstä. Please. Yes, thank you and thanks all the colleagues. Kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Vastaan pikaisesti muutamaan asiaan. Ensinnäkin edustaja Jurekille haluaisin kaksi väärinkäsitystä oikaista. Sanoitte, että Atlas 7 sitä ei ikinä ollut tarkoitus käyttää käytännössä vaikuttaa olevan niin, mutta se on perussopimuksen artikla. Ei. Se pitää sitten poistaa, jos sitä ikinä voi käyttää. Jos sitä ei poisteta, niin se pitää olla operatiivinen muuten, se on vain outo. Toiseksi, tämä on päinvastoin. Tässä ei yritä valvoa ketään, sillä mekanismit, jotka meillä on nyt, vaikuttavat pyrkivän valvomaan asioita. Tässä on tavoitteena on tehdä päinvastoin ja saada ihmiset mukaan ja saada tuota julkista keskustelua, josta aina puhutaan yhteisistä arvoista. Mutta ei tiedä, mitä ne ovat. teidän perustansa on kirjattu asiakirjoihin, mutta yhteiset arvot ovat julkisen keskustelun lopputulosta, jossa kaikki ovat mukana. Mukana oli kaikki poliittiset ryhmät. Muutama huomio asiantuntijapaneelista esitettiin. No sitä nyt sanoa siitä jotakin alustuksessani. Itse asiassa se on ainoa asia, tehdä, joka on täysin uutta. Kaikki muu perustuu olemassa olevien välineisiin. Ja kyllä, Ulrikki on oikeassa. On. Tai ihan tietoisesti halusin ehdottaa tästä laajaa paneelia, sillä tämä tuo luottamusta. Jos ihmiset luottavat prosessiin, he hyväksyvät lopputuloksen ja pohdin useita vaihtoehtoja. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa ihmiset tuntisivat, että jos tämä tätä komissiolle, että se voi asettaa sanktioita maille esimerkiksi, niin se ei tulisi hyväksytyksi tätä paneeli, jota pidetään luottavaisena. Kaikki luottavat siihen, se pitää olla edustava ja voidaan puhua pitkään siitä, kenen pitäisi olla siinä, miten sitä asetetaan ehdokkaita ja niin edelleen. Tämä nyt on ehdotus, jossa laitetaan luettelo ja laskin, että 66 olisi lopullinen luku jona vuonna minun puolen perustettiin, joten se on ihan ok. Tämä on merkki, ei vaiskaan. Tämä on siis ehdotus ja katsotaan, mitä muita ideoita ihmisillä on. Ja sitten muutama huomio Barbara Spinelliltä, jotka ovat hyvin osuvia. Olen samaa mieltä useimmista asioista kuitenkin meitä sitovat perussopimukset, mitä toimivaltuuksemme ovat ja mikä tämä mietinnön laajuus on. Esimerkiksi, mitä sanoitte sosiaalista oikeuksista, olette enemmistö parlamentista sitä mieltä, että pitäisi laajentaa perusoikeuskirjan kirjaa pidemmällekin, mutta sitä tässä ei ole kyse. Mutta tämä voi ehkä tulla esille tulevina vuosina. Ja lopuksi palaan artiklaan 7. Automaattisesti sovelletaanko siitä, niin kuin Roberta Metsola sanoi, ei, ei sitä sovelleta automaattisesti, sillä se ei ole mahdollista. Perusopimus ei sano että Se, mitä yritän tässä tehdä, on, että luodaan mekanismi, joka tarjoaa perustan sillä. Edustaja Jurek oikein sanoi, että mikä on oikeusperusta tällaiselle interventiolle tai välintulolle yleisesti? No, voidaan oikeusperustasta puhua, mutta enemmän näyttöä pitäisi olla, joka kerättäisiin johdonmukaisemmin, systemaattisemmin kaikista jäsenvaltioista, joita voidaan verrata näitä, no-, että on normeja, jotka kehittyvät ajan myötä, ja sitten voisi olla perusta artiklan käyttö, seitsemän käyttöönottoon, jos tullaan sen tilanteeseen, jossa se olisi tarpeen. Ja minusta itse asiassa se vahvistaisi koko prosessia, ja kuten edustaja Boni sanoi, tekisi siitä avoimemman. Lopuksi sanoisin, että niin, jälleen kerran, tämä on ehdotukseni. Aina siitä lähtien, kun teksti on pöydän, niin sain jo uusia ehdotuksia heti alusta alkaen, jotka saivat minut jättämään tarkistuksia omaan mietintöön, niin toivon, että saamme rikastettua sitä prosessin edetessä. Ja lopuksi saadaan hanke, joka saa laajaa tukea parlamentissa. Kiitos. Sofi. Kiitos, Sofia. Ja kiitos kollegat äh, kommenteista. Viimeinen kohtaistuslistalla äh, kokouksessa kysymys komissiolle, joka on sitten Gerard Depré jäsenvaltioista, jotka pitävät, tai jäsenvaltioiden määrä, jotka pitävät Turkkia tulosena kolmasena maata. Tämä lähetettiin 9. helmikuuta 2016 ja artikla 135 mukaan. Kysymykseen on sitten saada vastaus kuuden, ku, viikon sisällä. Kysymykseen ei saatu vastausta komissiota määräaikaan mennessä, joten edustaja Debre, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Te selitätte lyhyesti, mikä on tämän kysymyksen tavoite. Kysyin komissiolta siis siitä, kuinka monta jäsenvaltiota soveltaa tätä kolmansien maiden periaatetta, var, turvallisen kolmannen maan periaatetta, koska jos soveltaa tätä käsitettä johonkin maahan, sillä on todella suuria vaikutuksia turvapaikanhakijoille, koska mikäli oikein ymmärsin, kuka tahansa turvapaikanhakija, joka olisi kulkenut sellaisen maan kautta, jota pidetään, pidetään turvallisena kolmantena maana jonkun jäsenvaltion mielessä, niin se eh, hakemusta, hänen hakemustaan ei käsitellä, koska hänet voitaisiin palauttaa tähän kauttakulkumaahan ja tässä tilanteessa tämä tuntuu, tällä tuntuu olevan tiettyä merkitystä. Siksi Kysynkin, kuinka paljon on niitä jäsenvaltioita, jotka pitävät Turkkia turvallisena maana. Sitten minulla oli toinenkin kysymys, jota ei ole kielessä, mutta esitän se nyt kuitenkin, minkä takia komissio on tehnyt meille ehdotuksen, jossa on mukana luettelo näistä turvallisista maista. miksi sitten neuvosto ei esimerkiksi anna luettelua näistä kolmansista turvallisista maista myös? Kiitos edustaja Depre, Henrik Nielsen, komission edustaja, saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan äh, äh, pahoitella tätä viivettä vastauksessamme edustaja Deprelle. Vastaus on nyt matkalla ja ongelmat johtuivat meidän sisäisten prosessiemme epäonnistumisesta. No niin, mitä tulee tähän turvallinen maa-konseptiin, jäsenvaltiot äh, voivat vapaasti päättää äh, pitävä, äh, nimeävätkö jonkun kolmannen valtion lainsäädännössään ähm, turvalliseksi maaksi mutta jäsenvaltioiden ei tarvitse näin äh, tehdä. Äh, he voivat äh, itse asiassa päättää tästä aina myös tapauskohtaisesti. Meidän tietojemme mukaan yksikään jäsenvaltio ei yhdessäkään tapauksessa ole Turkki Turkkia lainsäädännössään nimennyt turvalliseksi maaksi. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö yksittäistapauksissa joku jäsenvaltio suhteessaan Turkkiin ole Turkkia pitänyt turvallisena maana. Tätä emme voi siis poissulkea. Mutta vastaus on siis, että yksikään jäsenvaltio ei ole Turkia nimennyt turvalliseksi maaksi. Toinen kysymyksenne, en ole ihan varma nyt siitä, voinko siihen näin spontaanisti vastata. Me emme ole pitäneet perusteltuna tällaisen ehdotuksen tekemistä tässä vaiheessa minkään kolmannen maan suhteen, jota voitaisiin turvallisena pitää. Mutta kyse on kuitenkin äh, yhteisön äh, säännöstöstä, olemassa olevasta säännöstöstä, jota tulemme uudelleen tarkastelemaan ja katsomme, tulisiko meidän, pitäisikö meidän tämän turvallisen kolmannen maan konseptin suhteen äh, pyrkiä eurooppalaiseen lähestymistapaan. Niin, jos vastaus oli näin yksinkertainen, niin no, tuskin olisi kannattanut odottaa oli kuutta viikkoa, mutta no, ei vaiskaan. Ymmärsikö nyt teidät oikein? Sanoitte, että jos lähetetään turvapaikanhakija yhteen maahan, kolmanteen maahan, niin voidaan tapauksittain päättää, että tämä kolmas maa on turvallinen, vaikka ei olekaan oikeus perustaa tätä varten. Eli siis otan esimerkin, sanoitte, että no palaan kysymykseeni. Ei ole yksikään jäsenvaltio, joka soveltaa turvallisen kolmannen maan periaatetta. Eikö Kreikka ole juuri tehnyt päätöksen, että se pitää Turkkia turvallisena kolmantena maana? If Mr. Depre allows me. Depre sallii. Pardon? No, je, je peux revenir Lopetitteko? No voin puhua hänen jälkeensä kyllä. No, I'm just wondering how this works, because if... Niin mietin vain tätä asiaa, kun jos sanotte, että jos se tekee päätöksen, että joku maa on turvallinen, niin silloin tämähän normaalinen turvapaikkamenettely, kun prosessoidaan on tekemään hakemusta, ei tämä tarkoita samaa kuin turvallisen maan käsite. se turvallinen maa käsite että jos maata pidetään turvallisena, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset voivat tehdä yksilöllisen turvapaikkahakemuksensa, mutta ei voida sanoa, että koska turvapaikkahakemus on hylätty, koska joku jotain ei pidetty uhanalaisena, se tarkoittaa samaa kuin että maa todetaan turvalliseksi. Please. Uh, Olkaa hyvä. Je, je prolonge la question de Sophie. Niin, jatkan siitä, mihin Sofia jäi, jos muistan oikein. Yksi seurauksista siitä, kun maa nimitetään turvalliseksi kolmanneksi maaksi, tarkoittaa sitä, että ei tätä käsittelyyn, jos ymmärsin oikein. Kaikki hakemukset, jotka tällaisiksi sitten tulkitaan, kaikki hakemukset, turvapaikkahakemukset, jotka on jätetty, olenko oikeassa vai väärässä, ja ottanut huomioon, mitä nyt tapahtuu, että Turkki, Turkki soveltaa, tai siis kun Kreikka soveltaa määritelmää, sen, mitä se nyt on tekemässä. Mr. Nielsen. Herra Nielsen. Yeah, thank you. Kiitos. Yritän nyt vielä selvittää tätä konseptia teille. Siis tämä yksittäinen arvio liittyy siihen, että onko tämä kolmas maa turvallinen juuri tämän henkilön kohdalla. Siis voiko tämä henkilö saada kansallista suojelua direktiivin pohjalta. Ja tässä nyt siis kohdemaana Turkki. Siis ei tässä arvioida muuta kuin sitä, että jos katsotaan, että henkilö toden totta tarvitsee kansainvälistä suojelua ja että kolmannessa maassa, tässä tapauksessa Turkissa, hän voi saada tätä kansainvälistä suojelua, niin sitten voidaan todeta, että hakemus on perusteeton ilman, että sen yksityiskohtiin kuitenkaan puututaan. Ja sitten henkilö voidaan palauttaa Turkkiin. Eli tässä on tällainen ero. Kreikka, Kreikka Direktiivin täytäntöönpanossa ei ole yleisesti ottaen nimennyt Turkkia turvalliseksi maaksi, vaan Kreikka käsittelee tapaukset tapauskohtaisesti ja toden totta. Tästä viikosta alkaenhan tietyt Kreikan saarille saapuvat kolmansien henkilöt on palautettu suoraan Turkkiin, mutta tapauskohtainen arvio on tehtävä jokaisen henkilön kohdalla, että onko voiko hän saada kansainvälistä suojelua kyseisessä kolmannessa maassa. Eli ei tämä vapauta suinkaan ähm, jäsenvaltiota tästä äh, tapauskohtaisesta arvioinnista. <laughs> Vaikuttaa minulta sitä, että nyt fiktiossa, sillä on poliittinen sopimus, joka sanoo, että kaikki syyrialaiset, jotka pyytävät turvapaikkaa Kreikassa, lähetetään Kreikkaan. Kaikki lähetetään Kreikkaan. Ja syrjäiset turvapaikanhakijat, jotka lähetetään Kreikkaan, niin heitä kohtaan sitten lähetetään yksi henkilö eteenpäin. Tässä on kollektiivinen ulottuvuus, jota pitää pohtia. Olenko nyt väärässä, kun sanon, että globaalisti sanottu, että kaikki turvapaikanhakijat syrjäiset, jotka menevät Kreikkaan, ja joiden hakemusta käsittely lähetetään eteenpäin. No, asioita käsitellään tapauskohtaisesti, kuitenkin kyse on kollektiivisesta kysymyksestä. No, this is... Ei, siis onhan tämä nyt totta siinä mielessä, mikä 18. maaliskuuta Turkin ja EUn välisessä sopimuksessa todetaan, että osapuolet ovat sopineet juuri tästä, mutta täytäntöönpano käytännössä, ja tämänhän myös puheenjohtaja Juncker totesi, Äh, tapahtuvan siinä tapauksessa, että kansainvälistä lakia ja EU-lakia äh, kunnioitetaan. Ja tämä täytyy todella arvioida tapauskohtaisesti. Ja laki on tietenkin aina tärkeämpi, kun näitä ihmisiä pohditaan sitä, voivat, voidaanko nämä yksilöt palauttaa Turkkiin. Ja Kreikan äh, viranomaisten tehtävä on tätä arvioida tapauskohtaisesti aina tapaus kerrallaan. Mr. Nilsson. Kiitos herra Nilsen, kiitos kollegat että esityslista on käyty läpi. Tältä päivältä kiitos teille, kiitos tulkeille. Kaksi kokousta ensi viikolla. Ensimmäinen maanantaina 25. huhtikuuta kolmesta puoli seitsemän iltapäivänä ja sitten torstaina 28. huhtikuuta puoli kolmesta kuuteen iltapäivällä. Kiitoksia. Ja hyvää kotimatkaa.